diciamo. se volete per favore prendere posto. Son... No niin. Puhujat ovat saapuneet paikalle vähän myöhässä, mutta kuitenkin voimme käynnistellä kokoustamme. Meillä on paljon ohjelmaa tälle päivälle, eli asettautukaa kaikki paikoillenne. Ei kannata yhtään hukata aikaa tässä. myöskin kollegani turvallisuuden ja puolustuksen alivaliokunnan puheenjohtajan Danjanin nimissä haluan toivottaa teidät kaikki tänne tervetulleeksi tähän toiseen vuotuiseen parlamentin väliseen tapaamiseen. ulkoasioita hän käsiteltiin edellisessä kokouksessa toinen päivä kesäkuuta. Tämänpäiväisessä kokouksessa on tarkoitus nostaa esiin meille kaikille erittäin tärkeä asia. Tarkastelemme muun muassa mahdollisuuksia, joita Lissabonin sopimus mukanaan tuo ulko, yhteiselle ulko- ja turvallisuuspolitiikalle ja yhteiselle puolustus- ja turvallisuuspolitiikalle. Toivottaisimme Oliver Chastanin tänne tervetulleeksi. Hän edustaa tänään eh, baronitar Aston ja täällä hän valitettavasti ei itse eh, päässyt tulemaan tänne, koska tapaa amerikkalaisia eh, tänään. Ja sitten Krem valitettavasti joutui perumaan tulonsa viime hetkellä. Tänään täällä vieraanamme ovat kaikki kaikkien parlamenttien edustajat, paitsi Alankomaiden ja Sekin parlamentin. Ja tärkeää on tietysti, että parlamenteilta tulee vahva tuki näille poliittisille toimille. Ja tässä kokouksessa nyt yhdessä on tarkoitus keskustella niistä muutoksista, joita Lissabonin sopimus mukana on tuonut, ei pelkästään kansallisesti tarkastellen, vaan myöskin kun tarkastellaan laajemmin näitä kysymyksiä. Ja Euroopan unionin erityisavustaja, edustaja eh, Afganistanissa on myöskin vieraanamme. Keskustelemme myöskin Euroopan unionin Naton suhteista Lissabonin sopimuksen myötä ja uudesta Naton strategiasta myöskin tulee meille kertomaan Naton pääsihteeri. Ja toivon todellakin, että kokouksen jälkeen meillä on selkeämpi kuva kaikista näistä uusista asioista ja myöskin siitä vastuusta, joka meille Euroopan, parlament, Euroopan parlamentille ja kansallisille parlamentille tämän myötä on tullut puheenjohtajakokouksessa onkin jo tarkasteltu näitä parlamentin valvovaa roolia koskevia kysymyksiä, kun puhutaan yhteistä ulko- ja turvallisuuspolitiikasta. Enkä nyt enää jatka, vaan annan tässä kollegalle Danjanlle puheenvuoron. Meillä on yhteispuheenjohtajuus täällä tänään. Ole hyvä. Kiitos puheenjohtaja, hyvä ministeri, hyvät kollegat, huomenta kaikille. Toivotan teidät turvallisuusalivaliokunnan nimissä teidät tervetulleeksi tähän kokoukseen. Kuten puheenjohtaja Albertini jo muistutti, meidän on tarkoitus käydä äärimmäisen hyödyllistä ja tärkeää keskustelua kansallisten parlamenttien edustajien kanssa, koska meillä on nyt käsissämme uudet elementit Lissabonin sopimuksen voimaanastumisen myötä nimenomaan ulko- ja turvallisuuspolitiikassa. Haluaisin muistuttaa teille jo tässä vaiheessa, että tämä Lissabonin sopimus antaa meille hyvät mahdollisuudet hyvät, hypätä eteenpäin. Ei, ei ainoastaan terminologisessa kapulakielessä, mutta me voimme myös todella käsitellä substanssia ja toteuttaa moneita, laus, monia lausekkeita, joiden myötä voimme antaa turvallisuus- ja ulkopolitiikassa EUlle hyvän laadullisen lisäarvon. Ja tämä sopimus on mahdollistanut sen, että meillä on ulko- ja turvallisuuspolitiikassa korkea edustaja ja meillä on myös ulkosuhdepalvelu, johon pitäisi integroida myös kriisihallintatehtävät. Meillä on kaksi tärkeää lauseketta, tämmöinen avustava lauseke ja solidaarisuuslauseke ja keskinäisen avun lauseke. Nämä ovat todella uudistavia keskeisiä tekijöitä. Me, tämä on, on jatkoa ulko YUTPlle. Tämä myös lisää velvollisuutta jäsenvaltioille. Niiden pitää myös täyttää sotilaalliset kriteerit. Ja tämän tarkoituksena on myös edesauttaa valmistelevia toimenpiteitä. Tämä kaikki on todella suuri edistysaskel. Meidän on tarkoitus keskustella näistä tänään yhdessä tämän yhte, YUTP kuuluvien parlamentaarien, parlamenttien edustajien kanssa. Kiitos. Niin. niin. Hyvä puheenjohtaja. Lissabonin eh, sopimus tuo mukanaan uusia yhteistyömuotoja Eurooppaan, kun puhutaan ulko-, turvallisuus- ja puolustuspolitiikasta. Ja nämä mahdollisuudet liittyvät kansainvälisiin yhteyksiin, joissa EUn rooli on tärkeä, kun halutaan taata turha, turvallisuutta, rauhaa ja vakautta. Toisaalta ollaan tietoisia siitä, että turvallisuus, vakaus ja rauha vaativat välineitä ja sivilitason toimijoita ja toisaalta armeijan voimavaroja hyödynnetään nimenomaan hybridityyppisiin siviilioperaatioihin aina vain enemmän ja enemmän. Talouskriisi on mukanaan tuonut julkisten varojen järkiperäistämisvaatimuksen kaikille jäsenmaille. On tarkastettava myöskin puolustusbudjetin määrärahoja. Ja Euroopan tasolla – on myöskin eh, hyödynnettävä synergiaetuja niin pitkälle kuin vain mahdollista. Eh, tohtori Chastel, eh, kun nyt vielä kerran kiitän teitä siitä, että pääsitte tänne vieraaksemme. Antaisin nyt teille puheenvuoron. Voitte kertoa meille niistä mahdollisuuksista, joita Lissabonin sopimus mukanaan tuo kun ollaan perustamassa hyvää ja toimivaa yhteistä turvallisuus- ja puolustuspolitiikkaa. Kollegat voivat esittää myöskin kysymyksiä ja näin ollen, jos mahdollista, olisi hyvä, jos ette tässä avauspuheenvuorossanne ylittäisi 15 minuutin puheaikaa. Ja sitten pyydän jäseniä hyödyntämään edessä olevaa materiaalia, kun pyydätte puheaikoja ja muuta. Nyt eh, tohtori Chastel, olkaa hyvä. Teillä on puheenvuoro. Olkaa hyvä. Hyvä puheenjohtaja, hyvät ministeri, hyvät naiset ja herrat, arvoisat Euroopan parlamentin edustajat, arvoisat kansallisten parlamenttien edustajat. Minulle tämä on todella suuri ilo puhua teille tämä eh, rouva Catherine Ashtonin nimissä kun meillä on tämmöinen ensimmäinen interparlamentaarinen kokous, kun puhumme yhteisestä ulko- ja turvallisuuspolitiikasta. Minun belgialainen kollegani, Belgian puolustusministeri Pieter de Krem, olisi varmasti ollut paljon parempi mies paik- tällä paikalla puhumaan näistä asioista, nimenomaan tästä aiheesta. Valitettavasti hän oli estynyt tulemaan ja pyysi, että minä korvaisin hänet täällä tänään. Tämä konferenssi pidetään todella tärkeänä ajankohtana ensimmäinen joulukuuta tulee kuluneeksi vuosi siitä, kun Lissabonin sopimus astui voimaan. Jotkut uudet säädökset, määräykset, joita puhutaan sopimuksissa, ovat jo astuneet voimaan erityisesti, mikä koskee neuvoston puheenjohtajaa tai korkeaa edustajaa. Toisia pitää vielä tutkia vähän yksityiskohtaisemmin ja niistä pitää päästä sopuun, jotta voidaan nimenomaan lähteä toteuttamaan niitä. Ulkosuhdepalvelu tulee olemaan toiminnallinen muutamien kuukausien päästä. Siihen tulee samaan rakenteeseen eri instrumentit ja eri ulkopoliittiset yksiköt EU-sta. Siihen kytketään myös turvallisuuspolitiikka ja puolustuspolitiikka, joka on siis yhteistä. Tämä on suuren luokan harppaus ja edistysaskel. Ja minä uskon, että tämä ulkosuhdepalvelu antaa uutta potkua meidän toiminnallemme. Tämä ulkosuhdepalvelu on yksi niistä uusista instrumenteista, joita Lissabonin sopimuksessa on mainittu, jonka myötä halutaan vähän vahvistaa kohte kohesiota, yhteenkuuluvuutta ja määrätietoista ulkoista politiikkaa. Se tulee myös auttamaan EUta ottamaan paremmin vastuun kansainvälisellä näyttämöllä. Samanaikaisesti me olemme törmänneet niihin vakaviin seurauksiin, joita on sukeutunut talouskriisistä ja poliittisina päättäjinä meidän täytyy tehdä vaikeita päätöksiä eli missä voidaan vähentää kuluja, jotka on suunnattu puolustukseen. Emmehän me tietenkään voi näistä välttyä mekään koko EUn alueella parlamentit ja, parlamentti ja komissio ulkoasian, ulkoasioista vastaava yksikkö ovat ottaneet tämän haasteen vastaan ja pyrkivät kannustamaan parlamenttien välistä yhteistyötä turvallisuus- ja puolustuspolitiikassa. Tämän myötä kansallisille parlamenteille voidaan antaa mahdollisuus vaihtaa kokemusta ja tietoa keskeinen haaste puolustusministereille olisi varmasti se lähtökohta, että pitää lähteä talouskriisistä ja kuinka paljon se on aiheuttanut painetta kansallisille budjeteille puolustuskysymyksissä. Sen takia meidän täytyy löytää välineet käyttää rahaa vähän tehokkaammin ja kehittää, miten voimme kehitellä vähän paremmin oikeudenmukaisemmin perustelummin meidän varojamme. Meidän pitää olla objektiivisia, meidän täytyy vahvistaa yhteistyötä kun me haluamme parantaa kapasiteettia. Se tulee hyödyttämään kaikkea sitä puitteistoa, missä jäsenvaltiot tulevat käyttämään käytettävissään olevia varoja. Ja oli se Natosta, YKsta, EUsta ja kaikki tämä heijastuu aina kansalliselle tasolle. Mutta mikä on keskeistä? Eurooppalaisina meidän täytyy osata yhdistää ja hyödyntää meidän valttejamme. Tämähän on ollut kaikkien keskustelujen ytimessä, olipa ni, ni, viimeisin käytiin niistä viimeiseksi, viimeiseksi täällä Gentissä. Äh, siellä oli puolustusministerien epävirallinen kokous viime viikolla. Sieltä päästiin yhteisymmärrykseen siitä, että meidän täytyy olla tiukan päättäväisiä, jotta voisimme ottaa opiksi itse kukin ja yhdistää voimavaramme. Näin me voimme yhdessä lähestyä hyvällä tavalla vaikeita kysymyksiä, antaa osuvia vastauksia. Tällä tavalla EU pystyy paremmin ottamaan vastuuta, ottamaan sen roolin, mikä sille kuuluu kasvavassa määrin kansainvälisessä yhteistyössä ja sen täytyy myös osata vastata haasteisiin. Joitakin päätöksiä on jo tehty, miten voidaan vähentää kansallisella tasolla puolustusmenoja. Ne ovat olleet rahoituksellisesti pakottavia, mutta Gentissä viime viikolla tässä epävirallisessa kokouksessa ministerit myös puhuivat siitä, että nämä päätökset tulisi tehdä eurooppalaisen yhteisen konseptin myötä, eli mitkä ovat ne yhteiset tavoitteet ja millä keinoin niihin päästään. Me totta kai meidän täytyy vähentää ehkä meidän armeijojemme kokoa. Me voimme tehdä hyviä päätöksiä, mutta me voimme myös parantaa parantaa laatua ja tehokkuutta kustannusten hyväksi. Me, meillä on keinoja myös vahvistaa to, Euroopan toimintakapasiteettia. Sovittiin myös, että halutaan tehdä parempaa yhteistyötä yhä enenevässä määrin. Te tiedätte, että yhteistyö puolustuksessa on vaikea aihe, koska se kattaa keskeisiä suvereniteettiin ja riippumattomuuteen itsenäisyyteen liittyviä kysymyksiä, mutta kyllä se voisi tarjota meille paljon enemmän etuja. Me voimme tehdä yhteistyötä, jotta voimme paremmin koota yhteen kapasiteettejamme ja näin voimme myös säästää. Me voimme todella vähentää kustannuksia panemalla yhteiseen koriin kapasiteettia ja olemassa olevaa kapasiteettia, olipa kyse sitten EU-tasolla tasosta tai kahdenvälisestä tasosta alueellisella tasolla esimerkiksi. Me tiedämme kaikki, että mitä meidän pitää tehdä. Meillä pitää olla poliittista tahtoa, määrätietoisuutta, jotta onnistumme tavoitteissamme. Tärkeä esimerkki tuli eh, ilmailuliikenteestä EU-ssa äskettäin Eindhovenista – Siinä on kyse eh, ilma, ilmailulaivastosta Saksasta, Ranskasta, Englannista ja Alankomaista. Muut maat odottavat vain pääsyä tähän eh, samaan ryhmään, että voisivat liittyä siihen. Tällä tavoin pyritään hyödyntämään olemassa olevaa ilma, ilmailuliikennettä nimenomaan rahtikuljetuksissa hyödyttämään sitä paremmin ja että, jotta voitaisiin toimia paremmin operatiivisesti esimerkiksi Afganistanissa. Tässä on kyse myös pidemmälle viedystä harmonisoinnista ilmailuliikenteessä ja se on strategisesti tärkeää. Lissabonin sopimuksessa mainitaan, että jäsenmaat parantavat kapasiteettiaan parantaakseen YUTPtä, mutta siellä on myös uusia instrumentteja, esimerkiksi pysyvä jäsenelty yhteistyö, jonka myötä jäsenvaltiot, jos niin toivovat, voivat laajentaa ja vahvistaa yhteistyötään puolustuspolitiikassa, voivat paremmin organisoitua EUn, EUn katon alla keskustelut näistä ovat ilmentäneet yhteistä tulkintaa siitä, miten, miten sopimuksen määräyksiä tullaan soveltamaan, mutta siitä keskustelutkin ovat käynnissä. On tarkoitus järjestää seminaari anteeksi, tästä järjestettiin seminaari viime heinäkuussa. Avoimuus oli tämä iskusana, iskulause. Eli täydellinen avoimuus ja korkean tason joustavuus ovat leimaantavia tälle tahdonvoimalle, mutta meidän täytyy olla myös määrätietoisia, miten me haluamme määritellä, mitä rakenteita ei vielä ole olemassa, jota voitaisiin ryhtyä käyttämään, jotta voitaisiin tukea konkreettisia toimenpiteitä, nimenomaan jos ajatellaan eurooppalaista puolustusvirastoa. Nämä työt tämän kapasiteetin kehittämiseksi ovat välttämättömiä, koska ilman kapasiteettia ei voi olla yhteistä ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa, joka olisi uskottavaa, jonka voisi antaa myös tärkeän lisäpanoksen kansainvälisen yhteisön vaivannäölle, jotta päästäisiin pois nykykriisistä ja tulevaisuutta ajatellen. EUn pitää pystyä toimimaan, sitä voidaan vahvistaa monenkeskisesti, joka olisi tehokasta ja se tulee antamaan hyvän tärkeän panoksen kansalaiset, Euroopan kansalaisten turvallisuuden ja rauhan edistämiselle ja oikeusvaltion täysimittaiselle toteutumiselle. Meillä on haasteita. Meidän pitää pystyä vastaamaan niihin tänä päivänä. Esimerkiksi Afganistanissa ja Somaliassa ne ovat suunnattomia. Nykykriisi on monimutkainen, monisyinen me, täällä on usein heikko hallitus tai heikko valtio, ei ole mitään demokraattista valvontaa, ei ole turvallisuutta, lahjontaa ilmenee paljon ja rankaisemattomuus on yleistä meillä ja usein siellä siviilit kärsivät, jotka ovat ensisijaisesti uhreja kaikesta tästä. Meidän pitää pystyä auttamaan näitä ihmisiä. Meidän pitää pystyä myös välttämään, että turvallisuusriskit, joita näillä alueilla esiintyy usein, eivät vaaranna Euroopan turvallisuutta. Me tiedämme kaikki, että ei ole olemassa mitään yksinkertaista vastausta, jonka avulla voitaisiin vastata näihin kriisiin ja taata vakaus. Ja meidän täytyy tutkia kaikkia mahdollisia meidän käytettävissä olemia keinoja, diplomatiaa, kehitystä, taloutta, sotilaallisten keinojen ja siviilikeinojen hyödyntämistä, käyttämistä. EUlla on nämä kaikki keinot käytettävissään ja Lissabonin sopimus on vahvistanut mahdollisuutta käyttää niitä koordinoidusti. Öö, me muistamme tämän Haitin järkyttävän maanjäristyksen. Sehän muistutti meille kipeästi siitä, että ei pidä olla vain välineitä, jotta voidaan toimia tehokkaasti ja, ja asianmukaisesti. Meillä pitää olla vielä koordinoidusti toimivaa apua kymmenen vuoden aikana EU on käyttänyt yli, on, toimit, on suorittanut yli 20 kriisitoimen, kriisioperaatiota, siviili- ja sotilastoimenpidettä. Niitä on usein vahvistettu ja jatkettu ja lisätty muilla EUn lisätoimilla, diplomaattisilla toimilla, esimerkiksi YK missio tai, tai komissio on niitä lisärahoittanut. Teemme tiivistä yhteistyötä kumppanien kanssa, erityisesti YK kanssa, Naton kanssa ja myös muiden tahojen kanssa. Haluaisin mainita joitakin esimerkkejä. Bal- Länsi-Balkanilla, Bosnia-Herzegovinassa, Kosovossa EU on investoinut paljon diplomaattiseen toimintaan talouteen, jotta voitaisiin edesauttaa vakautta ja eurooppalaisen perspektiivin avartumista. EUn erityisedustajat ovat olleet kansainvälisen yhteisön mukana siellä laatimassa poliittisia uudistuksia kriisinhallintaoperaatiot ovat myötävaikuttaneet siihen, että on pystytty luomaan vakaampi, rauhallisempi, turvallisempi ympäristö ja paikallisviranomaiset voivat, voivat jossain määrin taata oikeusvaltion olemassaolon. On myös taisteltu Somalian rannikolla merirosvoutta vastaan – Tämä, tämä myös liittyy EUn tahtoon ja kansainvälisen yhteisön tahdon voimaan käsitellä tätä merirosvo-ongelmaa globaalimmin. Atlanta on tehnyt yhteistyötä meriliikennesektorin kanssa toteuttamalla ennaltaehkäiseviä kattavampia toimenpiteitä ja sillä on ollut tärkeä rooli, kun koordinoidaan muiden merivoimien yhteistyötä kyseisellä alueella. EU on neuvotellut naapurimaiden kanssa sopimuksista, joiden avulla voidaan toteuttaa pirat- merirosvojen pidättämistä ja miten voidaan paremmin arvioida ja vangita näitä e, merirosvoudesta epäiltyjä henkilöitä ja pidemmällä aikavälillä parantaa, parantaa hallinnointia tällä alueella. EU osallistuu aktiivisesti myös siihen pohdintaan, miten voitaisiin löydä, löytää pitkäaikainen ratkaisu merirosvoudesta pidätettyjen ihmisten pitkäaikaisen pidättämisen tilanteen parantamiseksi. EU on myös pyrkinyt paneutumaan tämän merirosvouden syihin ja miten kyseisellä alueella nämä maat voisivat parantaa kapasiteettia. Olen myös Ugandassa käynnistäneet sotilaallista koulutusta, joiden avulla voidaan parantaa Somalian turvallisuustilannetta koska tilanne Somaliassa on heikentynyt ja me olemme pyrkineet vaikuttamaan viranomaisiin heidän omalla maaperällään. Me olemme, EU haluaa myös tukea merikapasiteettia tuolla alueella. Yhteenveto toiminnastamme on vaikuttava, mutta me emme ole aina onnistuneet ihan täydellisesti, lopullisesti ratkaisemaan näitä monimutkaisia riskit riskejä, mutta me pyrimme toimimaan reaaliajassa, mutta kapasiteetti ja potentiaali EU:ssa on on kyllä havaittu. Lissabonin sopimus ulkosuhde, ulkosuhdepalvelun luomisen myötä tulee ehkä paremmin hyödyntämään tätä potentiaalia ja se perustuu jo kerättyyn kokemukseen. Tämä ulkosuhdehallinto ei tule muuttamaan niitä perinteisiä työkaluja, kun jos ajatellaan diplomatiaa, taloutta, kehitystä ja kriisinhallintaa mutta se tulee tukemaan sitä, miten tullaan laatimaan yhteneväinen EU-toimintamalli, jolla voidaan ennaltaehkäistä kriisejä ja voidaan toimia sillä tavalla, että kaikkia työvälineitä käytetään koordinoidusti ja että se todella olisi vahvistunut ja kattavampi. EU-delegaatio tulee käsittelemään kaikkia ulkosuhdepalveluun, ulkosuhdehallintoon liittyviä tekijöitä ja pyrkii toimimaan sillä tavalla, että se hyödyttäisi kaikkia meidän käynnissä olevia operaatioitamme. Lissabonin sopimus on luotu ulkosuhdehallintoa ajatellen, eli koher, sillä pyritään parantamaan ja myös muita instrumentteja, mutta sen tarkoitus on myös kannustaa yhtenäisyyttä ja sisäistä koordinaatiota, kun ajatellaan sotilaallisia ja siviilitoimintoja on yhä enemmän tilanteita, joissa kriisinhallinnolla pitäisi olla myös siviili- ja sotilaskapasiteettia paljon enemmän. Tästä jälleen kerran Afganistan on esimerkki, myös Kongon demokraattinen tasavalta työtehtävät, toimenpiteet, operaatiot ovat yhä monimutkaisempia. Me pyrimme auttamaan kyseisiä hallintoja, kun on kyse poliisitoiminnasta, oikeustoiminnasta. Meidän täytyy kuitenkin ottaa aina huomioon hyvä hallinta, oikeusvaltio, ihmisoikeuksien kunnioittaminen sekä miten tämä kaikki kytkeytyy kehitysyhteistyöpolitiikkaan. Jos me haluamme selvitä tästä monimutkaisesta tilanteesta, meillä pitää olla toimivat rakenteet ja meidän pitää, mielessä, ja pitää olla myös sopiva mielenlaatu Meillä pitää olla myös sotilaalliset ja siviilikapasiteetit, jotka pystyvät toimimaan yhdessä ja toimimaan sopivasti. Meidän pitää pystyä saamaan nämä kaksi tekijää toimimaan yhdessä sotilashenkilöt voivat käyttää sitä, mitä siviilit ovat kehittäneet ja päinvastoin, ja näin voidaan luoda tämmöisiä erityisneuvostoja, erityisneuvonantajia puolin ja toisin, joita toiset voivat toisilleen tarjota ja hyödyntää. Me olemme edenneet tällä maaperällä, ja myös olemme kehittämässä uutta synergiaa, jotta voidaan yhdistää sotilaan ja siviilikapasiteetti. Tällä tavalla me voimme käy käyttää, voimme hyödyntää kahta eri kokemuspohjaa ja tietotaitoa ja samalla myös voimme säilyttää kummankin erityispiirteet. Jäsenvaltiot ja EU kytkeytyvät myös siihen, että he ovat kehittää ja parantaa koulutusta, jotta sotilaas- ja siviilihenkilöstö saa asianmukaista koulutusta, koska heidän, heidän, heidän kompetenssinsa on usein erittäin korkeatasoista. Lissabonin sopimuksessa sanotaan, että korkea edustaja nimenomaan valvoo näiden EUn tehtävien ja toimintojen siviili- ja, sotila- siviili- ja sotilaalliset ja siviilirakenteet kriisinhallinnassa tullaan ryhmittämään uudella tavalla. Tässä mielessä minä olen erittäin iloinen siitä, mitä on tapahtumassa Euroopan parlamentissa, kun täällä ollaan laatimassa päätöslauselmaa siviili- ja sotilasyhteistyöstä, miten pyritään kehittämään kapasiteettia näillä kummallakin saralla. Hyvät kollegat, olen ottanut esille, kuinka välttämätöntä on kehittää sotilaista kapasiteettia vähän asianmukaisemmin, mutta se pitää koordinoida muiden instrumenttien kanssa, joita EUlla on jo käytettävissään. Haluaisin nyt puhua joistakin siitä, kuinka välttämätöntä EUn on vahvistaa kumppanuusyhteistyötä Yhteistyö eri osatekijöiden kumppaneiden kanssa on ollut yksi keskeisistä tekijöistä EUn ulkoisessa toiminnassa. Se, perus, se muodostaa yhden pilareista monenkeskisessä ja tehokkaassa toiminnassa. Kumppanuus, yhteistyö muiden toimijoiden kanssa on keskeinen osa meidän toimintaamme. Ja tehokkaat kumppanuustoimet voivat voivat olla kattavaa lisätoimintaa ja silloin kun yhdistetään resurssit ja lähetetään selkeämpää vahvempaa viestiä silloin kun pitää selvitä kriisistä. Syyskuussa pidettiin kokous, jossa puhuttiin strategisista kumppanuudesta ulkosuhteissa. Eurooppa-neuvosto vakuutti, että meidän täytyy todella ottaa hyödyksemme se, mitä Lissabonin sopimus meille voi tarjota. Meidän pitää saada hyvä yhteinen vastaus ja meidän pitää todella ottaa kantaaksemme se rooli, joka, jota me voimme todella vetää kansainvälisellä näyttämöllä. Meillä on vastuu, me, meillä on keskeinen vastuu silloin, kun ajatellaan strategian laatumisesta ja toiminnan laatimisesta. Yhteistyö YK kanssa on yksi kulmakivistämme me myös YUTPssä meidän suhteemme YK on menevät paljolti yli vain juhlallisten julkilausumien. Suhteet ovat tulleet erittäin selkeästi esille eri, eri yhteistyömuodoissa maaperällä. Me pyritämme kehittämään nopean, nopean toiminnan joukkoja. Erityisesti Kongon demokraattisessa tasavallassa tämä on toteutunut. Jopa voidaan viedä sinne operatiivista henkilöstöä. Tämä tapahtui Kosovossa tai Chadissa tai myös muissa Afrikan valtioissa. Me pyrimme koordinoimaan toimintaa, me haluamme saada toimintaa, me haluamme toimia sillä tavalla, että YK toimisi yhdessä EUn kanssa, molemmat tekijät olisivat läsnä. Tämä yhteistyötä edistää yhteydenotto näiden kahden kansainvälisen järjestön välillä, julkulausumien, yhteisten julkulausumien välillä. Tästä on olemassa yhteisjulkulausuma vuodelta 2003, jossa puhutaan kriisinhallinnasta, ja, ja yhteinen julkilausuma vuodelta 2007, jossa puhutaan yhteistyöstä EK, EUn ja YK välillä kriisinhallintatehtävissä. On mahdollista vieläkin parantaa joitakin yhteistyöaspekteja EUn ja YKn välillä, kuten ovat osoittaneet esimerkit siitä, miten on operatiivista vastuuta siirretty näiltä kahdelta järjestöltä toinen toiselle. Eli koska ne, heidän työskentely, niiden työskentelytavat ovat aika, aika toisistaan poikkeavia, niin on tehty ehdotuksia, joiden myötä haluaisin vahvistaa yhteistyötä sillä tavalla, että EU sitoutuisi operatiiviseen toimintaan enemmän YK toiminnan sisällä. Toinen kulmakivistä yhteisessä ulkoturvallisuuspolitiikassa on yhteistyö Naton kanssa. Ja me toivomme, että se jatkuvasti perustuu positiiviseen dynamiikkaan. Me teemme työtä käsi kädessä yhdessä Afganistanissa, Kosovassa, Bosnia-Herzegovinassa, ja myös Somalian rannikolla meillä on, meillä on samat arvot, samat tavoitteet ja meillä on paljon yhteisiä edustustoja, jäsenistöjä on yleisesti hyväksytty, että EU ja Naton pitäisi tehdä enemmän yhteistyötä koordinoida toimintaansa niiden, toim, niiden muotojen mukaan silloin, kun yhteinen yhteistyö laadittiin. Silloin ei vielä ollut näitä muotoja mielessä. Poliittiset vaikeudet ovat kuitenkin hyvin tuntuvia, kourin tuntuvia, eli me emme aina voi toimia toiveiden mukaisesti tässä kumppanuussuhteessa. Syyskuun kokouksessa Eurooppa-neuvosto kutsui korkean edustajan äh, tulemaan esittämään ajatuksiaan tästä yhteistyöstä EUn ja Naton välillä ja miten tätä yhteistyötä voitaisiin vahvistaa sillä tavalla, että tukeudut, tuettaisiin jo niihin Naton tekemisiin konkreettisiin ehdotuksiin alkuvuodesta. Meillä on tässä tapoja, joiden avulla voidaan jatkaa kuulemistilaisuuksia, ottaa yhteyttä henkilöisiin, jotka liittyvät toimin, operaatioihin, kapasiteettiin. Samalla pyritään kuitenkin pyritään uudistamaan tämän yhteistyön henkeä ja tapaa. Tämä kaksitahoinen lähestymistapa tulee jatkumaan lähikuukausina. Kaikki, molemmat kumppanussuhteet näiden kahden järjestön sivillä on, ovat etuoikeutettuja laatimaan tämmöistä todellista kumppanussuhdesta, joka perustuu kummankin järjestön erityispiirteisiin ja sen voimaan. NATO taas pyrkii uusimaan strategista konseptiaan ja EU on laatimassa omaa huippukokoustaan Obaman kanssa, presidentti Obaman kanssa. Meidän täytyy myös tehdä yhteistyötä uusien nousevien talousmahtien kanssa ja koordinoida toimintaa erilaisissa kansainvälisissä yhteisöissä eri maiden kanssa kaikista niistä kysymyksistä, jotka liittyvät johonkin kriisiin. Nämä toimijat itsekin tuntevat, kuinka tärkeää on strategisen roolin merkitys, jota EU tällä hetkellä esittää. Me voimme todeta, että kuinka taistellaan merirosvoutta vastaan. Mehän olemme käynnistäneet yhteistyön tärkeiden maiden kanssa, jotka tuolloin eivät vielä olleet kumppaneitamme kriisinhallinnassa, on se Kiinasta, Japanista ja Intiasta. Me keskustelemme tällä hetkellä myös merirosvouskysymyksestä Asianian kanssa tulevassa kokouksessa Aasian Euroopan välillä Kongon demokraattisen tasavallan kanssa. Meillä on monenkeskisiä ja kahdenvälisiä yhteyksiä. Nämä ovat, tässä on toinen esimerkki yhteistyöstä. Meillä on yhteistyötä Yhdysvaltojen kanssa, se on todellista. Siinä on kyse sotilaallisesta yhteistyöstä myös, jos ajatellaan, mitä on Chadissa tehty. Siellä on tullut esille meidän tärkeä yhteistyömme Venäjän kanssa. Nämä perspektiivit, jotka tarjoutuvat meille YTPssä Lissabonin sopimuksen voimanastumisen jälkeen, ovat moninaisia, myös jos ajatellaan rahoituksellisia kysymyksiä. Meidän täytyy keskustella poliittisesti yhdessä. Meidän, minä haluan muistuttaa teille, että neuvosto on suositellut, että vahvistetaan parlamenttien välistä vuoropuhelua, niin kuin Lissabonin sopimuksessakin siitä mainitaan Eli tämän jälkeen meidän pit, me emme saa menettää niitä etuja, joita olemme saaneet, saaneet jo kehiteltyä tästä parlamenttien välisestä yhteistyöstä. Yhteistyö EUn ja parla- kansallisten parlamenttien välillä liittyy tiukasti yhteiseen ulko- ja turvallisuuspolitiikan kulttuuriin. Te, kansallisten parlamenttien edustajat, te olette eurooppalaisia. Teidän kuuluu päättää siitä, millainen muoto annetaan tällaiselle yhteistyölle EUn sisällä, niin kuin protokollassa numero yksi sanotaan Lissabonin sopimuksessa, niin kuin puheen niin kuin Madridissa pidetyssä parlamenttien ulkoasianvaliokunnan puheenjohtajien kokouksessa päätettiin. Ja Rova Ashton oli valmis tukemaan tätä ja vahvistamaan puhelua parlamenttien ja tämän parlamentin kanssa. Ja me odotamme nyt 18. lokakuuta pidettävää parlamentin ulkoasianvaliokunnan puheenjohtajien kokousta. Ja meillä on myös yhteinen kokous komission parlamentin kanssa, joka pidetään 27. lokakuuta Brysselissä. Hyvät naiset, hyvät herrat, hyvät puheenjohtajat, hyvät parlament, kansallisten parlamenttien edustajat, hyvät kollegat, ennen kuin lopettelen, haluaisin käyttää tilaisuutta hyväkseni, koska haluaisin kunnioittaa niitä miehiä ja naisia meidän maissamme, jotka mm, ovat omistautuneet tälle työlle. He ovat ammatillisia, he tekevät mm, väsymättä työtä erilaisten tehtävien puitteissa he, ovatko he EU-sta, YK-sta tai NATOsta, he ovat meidän ylpeyden aiheemme meille kaikille. Minä kiitän teitä kaikkia siitä, olette tulleet tänne tänään ja toivotan, että, toivon, että keskustelusta tulee hedelmällinen. Kiitokset valtiosihteeri tästä varsin eh, laajasta ja kattavasta esityksestä. Ja tässä puheenvuoropyyntöjäkin on. Ensimmäisen puheenvuoron saa Kieres, joka toimii Puolan senaatissa ulkoasianvaliokunnan puheenjohtajana. Olkaa hyvä. Dziękuję, panie przewodniczący. I'm here. Kiitos. Tämä oli varsin tärkeä ja mielenkiintoinen esitys, jonka juuri kuulimme, ja se nosti kolme tärkeää haastetta esille. Siinä nimenomaan puhuttiin siitä, miten tulkita tämä yhteinen vahvistettu yhteistyö ja miten mahdollista vastavuoroinen tuki. Sitten tämä solidaarisuuslauseke mainittiin. Ja tämän lisäksi Artiklat 42 ja 44 mainittiin myöskin ja niiden tärkeä sisältö. Eli että jäsenmaiden ryhmälle annettaisiin jokin tietty tehtävä hoidettavaksi. Omalta osaltani ja Puolan senaatin nimissä haluaisin kiinnittää kaikkien huomion seuraavaan asiaan. on erittäin tärkeää ymmärtää, mitä tarkoitetaan tällä, tällä pysyvällä äm, yhteistyöllä. Äskeistä puheenvuorosta kävi ilmi, että ei riittäisi, jos on olemassa riittävät välineet, vaan on erittäin tärkeää, että niiden käyttö koordinoidaan kunnolla. Jos näitä välineitä halutaan koordinoida, niin on ymmärrettävä, eh, mitä, mitä varten niitä voi käyttää. Ja kun nyt ajatellaan parlamentin haasteita, niin tarvitaan näistä rakenteellisista yhteistyömuodoista selkeä yhteinen määritelmä. Haluaisin myöskin puhua siitä, kuinka tärkeä on tämä eh, keskinäisen tunnustamisen ja tuen lauseke. Se on äärimmäisen tärkeä, aivan olennainen, kun pidetään mielessä se, että koko ajan olemme vain enemmän riippuvaisia toinen toisistamme. on erittäin tärkeää, että tämä lauseke ymmärretään kunnolla, tulkitaan oikein. Se helpottaa jäsenmaiden yhteistyötä, kun yhteisiä hankkeita toteutetaan, mietitään kustannuksen, kustannusten jakoa ja kapasiteettikysymyksiä. Haluaisin myöskin viitata artiklojen 42 ja 44 tärkeyteen. Eli että annetaan jollekin jäsenmaan ryhmälle yhteinen tehtävä hoidettavaksi. näiden kahden artiklan säännökset mahdollistavat sen, että tietty maaryhmä voi ottaa jonkin tehtävän hoitaakseen yhteisesti. Ja tästä myöskin syntyvät omat haasteensa. Ja Puolan parlamentin ylähuone varsinkin on tätä asiaa tarkastellut. Ja Eh, nämäkin artiklat vaativat sitä, että meidän on yhteisesti kunnolla ymmärrettävä ja tulkittava sitä, miten Lissabonin sopimuksen artiklat käytännössä on täytäntöön pantava. Ja henkilökohtaisesti olisin sitä mieltä, että olisi ensinnäkin pidettävä huoli siitä, että vältyttäisiin sellaiselta tilanteelta, jossa artik artiklat 42 tai 44 eh, kumottaisiin ennen kuin yhteisesti ymmärrettäisiin, mitä niillä halutaan toteuttaa. On saatava selkeä kuva siitä, mitä näillä artikloilla tarkoitetaan. Mitä tarkoitetaan, kun sanotaan, että tietty maaryhmä voi ottaa jonkin tehtävän hoitaakseen. Puolan osalta voin todeta, että Sjöstelin esitys kehitystä voimme sikäli tukea, että me uskoisimme myöskin, että e, avoin mm, lähestymistapa on hyvä. Ja on hyvä, e, jos joka tapauksessa yksittäisen maan tarpeet ja toiveet huomioidaan, kun tästä solidaarisesta yhteistyömuodosta puhutaan. Kiitokset. Ja sitten Dinos Pretos Kreikan eh, ulkoasian valiokunnan eh, puheenjohtaja, olkaa hyvä. Kiitos. Haluaisin ensin kiittää Euroopan parlamenttia siitä, että me olemme saaneet tämän mahdollisuuden keskustella yhdessä tästä hyvin tärkeästä yhteisestä turvallisuus- ja puolustuspolitiikasta. Tämä on tärkeä osa myös Lissabonin sopimusta ja tämä antaa kansallisille parlamenteille myös mahdollisuuden osallistua yhteiseen turvallisuus- ja puolustuspolitiikkaan. Ja tähän liittyy myös korkean edustajan asema Lissabonin sopimukseen. Ja ulkosuhde toiminta. Puolustusvaliokunnat ovat tärkeitä kansallisella tasolla ja kansallisia parlamenttejahan me täällä tänään edustamme. Hallitusten välinen näkökulma on hyvin tärkeä tässä kaikessa. Kansallisilla parlamenteilla on tärkeä rooli, kun muotoillaan ja laaditaan tätä politiikkaa. Toinen tärkeä asia on myös se, että meidän täytyy saada myös enemmän parlamentaarisia näkökulmia mukaan tähän työhön. Uudessa sopimuksessa kansallisten parlamenttien on löydettävä jonkunnäköinen rakenne tälle työlle – ja ensi vuonna parlamenttien puhemiehet tulevat tapaamaan ja silloin he pyrkivät esittämään joitain konkreettisia ehdotuksia. Ranskan parlamentti ja Italian senaatti ovat jo tehneet jotain ehdotuksia ja asiasta olisi tärkeää sopia hyvin nopeasti. Ja minusta on erittäin hienoa, että Euroopan parlamentti tekee yhteistyötä, läheistä yhteistyötä kansallisten parlamenttien kanssa ja minä uskon, että tämä työ tulee olemaan hyvin arvokasta. Lissabonin sopimus luo toki pohjan koko tälle yhteistyölle Euroopan parlamentin kanssa. Minä uskon, että meidän täytyisi käsitellä asioita, jotka liittyvät yhteiseen ulko- ja turvallisuuspolitiikkaan koordinoidulla tavalla. Me tarvitsisimme jonkinnäköistä hallitusten välistä elintä, jossa kansalliset parlamentit ja Euroopan parlamentti olisi edustettuna. En minä tässä nyt puhu mistään uudesta toimielimestä Euroopan unionissa, vaan puhun jonkinnäköisestä erityisestä kokouksesta, jossa kansalliset kansallisten parlamenttien ja Euroopan parlamentin jäsenet kokoontuisivat. Eh, Sillä olisi siis sihteeristö, joka ei olisi liian iso, vaan juuri sellainen, että se mahdollistaisi hyvän työskentelyn ja jossa olisi sitten erilaisia valiokuntia, jotka käsittelisivät erilaisia eh, Euroopan turvallisuus- ja, politiikan, eh, turvallisuus- ja puolustuspolitiikan näkökantoja. Ja sitten me voisimme laatia tästä tietynlaisia raportteja, kertomuksia ja sitä kautta me saisimme aikaan hyvät rakenteet, joiden pohjalta voisimme sitten puuttua niihin asioihin, jotka ovat tärkeitä. Tässä on nyt vain yksi reaktio näihin ajatuksiin ja ideoihin. Euroopan parlamentin edustajat ovat sanoneet, että tällainen elin olisi hyvin kallis, mutta minä en usko, että näin on. Minä uskon, että jos meillä on viisi tai kuusi henkilöä sihteeristössä, joka äh, tukisi tätä tällaista elintä, niin eihän se olisi paljon. Ja viisi, kuusi ihmistä pystyisi hoitamaan kuitenkin nämä juoksevat asiat. Minusta erityisesti, jos me katsomme Euroopan unionin toimielinten kokoa jopa 5000 ihmistä ja enemmän, etteikö sieltä nyt sitten löytyisi viittä tai kuutta ihmistä työskentelemään tällaisen tarkoittamani elimen sihteeristössä. Kuuntelin edustaja Brokkia eilen. Keskustelimme Lissabonin sopimuksesta ja hän sanoi, että Euroopan parlamentti saattaisi kyetä tukemaan tällaista elimen perustamista ja ehkä kykenisi jopa tarjoamaan sihteeristön sille. Joten tätä asiaa kannattaa nyt tässä miettiä. Meidän täytyy myös varmistaa tietenkin, että tämä elin on täysin riippumaton, mikäli me haluamme, että se voi toimia tehokkaasti. Muuten me tekisimme vain sitä samaa, mitä me nyt täällä teemme. Eli tällä ei olisi mitään vaikutusta, ei mitään esittelijöitä, ei mitään mietintöjä, raportteja. Me vain jutustelisimme ja menisimme iloisena sitten takaisin kotiin. Sellaisesta elimestä minä en nyt puhu. Joten kiitos vielä puheenjohtaja siitä, että sain puheaikaa. Mutta minun ehdotukseni on siis se, että puhuisimme siitä, miten me voisimme institutionalisoida nämä uudet suhteet Euroopan parlamentin ja kansallisten parlamenttien kesken äh, niin, että me saisimme tällaisen erillisen, erityisen äh, elimen, joka voisi toimia tehokkaasti. Kiitokset, herra Brettos. Varsin mielenkiintoinen tämä puheenvuoronne oli. Haluaisin kiinnittää kuitenkin kaikkien huomion siihen, että tämä ensimmäinen keskustelukierros eh, käsittelee nimenomaan eh, puolustus- ja turvallisuuspolitiikan vahvistamista. Mitä sitten tulee eh, poliittisen parlamentaarisen valvonnan legitimiteettiin, niin Danjan sitten jälkimmäisessä osiossa alustaa tämän asian ja sitten voidaan sitäkin kommentoida lähemmin. No, Tietysti voitte ajatuksenne ilmaista siten, miten haluatte, mutta kun ajatellaan kokouksen kulkua, niin voisi olla hyvä, jos tässä vaiheessa keskittyisitte näihin kahteen aiheeseen, jotka nyt ovat esillä. Ja seuraavan puheenvuoron saa... kollega Andrew Duff Alden edustajana. Olkaa hyvä. President. Niin, puheenjohtaja, tässä nyt on kiinnitettävä huomiota kolmeen tärkeään asiaan. Ensinnäkin on huolella arvioitava vahvuudet ja heikkoudet, kun puhutaan kansallisista sotilaallisista toimista. Tämän lisäksi on systemaattisesti tarkasteltava myöskin eh, kustannushyötyanalyysiä kaikissa 27 jäsenmaassa. ja tältä pohjalta miettiä, e, mikä mahdollisuus meillä on tehokkaasti e, tarvittaessa toimiin ryhtyä. Jotta toiminta puolustus- ja turvallisuuskysymyksissä olisi sellaista ja niin tehokasta kuin toivotaan. Ennen kuin tällainen kattava tarkistus on tehty, mielestäni on hankala mennä spekuloimaan näistä äh, äh, eteen tehtävistä ähm, askelista joita tarvitaan, mm, kun puhutaan esimerkiksi sotilaallisen voiman hyödyntämisestä, kun pyritään perustamaan läheisempää yhteistyötä äh, siviili- ja sotilaallisessa yhteistyössä. Mielestäni ennen kuin reaalitilanne on arvioitu, voidaan puhua pelkistä spekuloinneista. Ja siksi on lähdettävä liikkeelle faktoista, ne on huomioitava ensin. Ja sitten toisessa vaiheessa katsoisin, että olisi tärkeää, että Euroopan neuvosto ja Catherine Ashton esittäisivät sopivan aikatauluehdotuksen tälle pysyvälle rakenteelliselle yhteistyölle. Olisi mietittävä, miten voidaan ajatella sotilaisen kaluston hyödyntämistä. Tämä on varsin monimutkainen asia käytännössä ja tulee viemään oman aikansa ennen kuin ollaan varsinaisesti siinä vaiheessa, että asia on saatu valmiiksi. Ja monissa maissa, myöskin yhdistyneessä kuningaskunnassa, tarvitaan tärkeitä päätöksiä siitä, halutaanko ylipäätään ydinryhmään mukaan tällaisesta yhteistyöstä puhuttaessa. eikä tämän tyyppisiä päätöksiä liian hölläkätisesti saa mennä tekemään. Ja kolmas sisällöllinen hankaluus tässä yhteydessä mielestäni liittyy Turkkiin. Sillä ennen kuin meidän strategiset suhteemme Turkkiin on saatu selviksi tai on saatu selvitettyä, minkälaista yhteistyötä EU tekee Naton kanssa on tilanne varsin hankala. Eli poliittisiksi prioriteeteiksi tässä, vaiheesta, tässä vaiheessa tulisi asettaa nimenomaan tämä riita Turkin ja Kyproksen osalta. Tähän Catherine Ashtonin tulisi kiinnittää huomiota tässä vaiheessa. Kiitos. Kiitokset, herra Duff. Ja sitten Italian kollega saa puheenvuoron, Hermano Cirielli, joka toimii Eh, edustajan huoneessa puolustusvaliokunnan puheenjohtajana. Olkaa hyvä. Kiitos ja hyvää huomenta kaikille. Ja pyrin puhumaan analyyttisesti, enkä toista tässä jo sanottuja asioita. Katsoisin, että Euroopan unionin olisi erittäin tärkeää jatkaa integraatiokehitystään myöskin, eh, kun puhutaan yhteistyöstä Naton suuntaan on erittäin tärkeää vahvistaa yhteistyötä Venäjän kanssa. Tämä on strategisesti erittäin tärkeä asia Euroopan unionille. On tärkeää, että Venäjä saadaan vakautus- ja rauhan omaisiin hankkeisiin mukaan Euroopassa. Tämän lisäksi haluaisin kiinnittää kaikkien eh, eri tahojen huomioon siihen, eh, kuinka tärkeä eh, Afganistanin merkitys on. Euroopan unionissahan me kaikki tiedämme, että tämä vie osan, osan budjetista. Italia esimerkiksi vuosittain uhraa noin kaksi miljardia euroa Afganistan mission tähän sitten nämä humanitaariset kustannukset tulevat vielä suurena päälle. Senhän me kaikki tiedämme. Kuitenkin täällä, tällä alueella on toimittava, jos halutaan maailmanlaajuisesti rauha ja vakaus taata ja tarvitaan tässä solidaarisuutta. Kun sitten tarkastellaan turvallisuus- ja eh, puolustuskysymyksiä, niin on erittäin tärkeää, että integraatiokehitys jatkuu ja on tuettava eh, eh, näitä kahta direktiiviä, jossa esimerkiksi puhutaan siitä, kuinka byrokratiaa on voitava purkaa ja toisaalta tutkimuksen ja tuotannon osalta tämä varsin sirpaleinen nykytilanne tulisi jollain tavalla korjata. Mehän emme esimerkiksi eh, tutkimushankkeisiin uhraa läheskään niin paljon varoja kuin esimerkiksi Yhdysvalloissa. Siellä tutkimusohjelmia on paljon enemmän kuin mitä esimerkiksi EU:ssa niitä on. Kun puhutaan sitten sotilaallisesta voimasta on tärkeää, että tässäkin yhteistyötä parennetaan. On koulutustoimissa tehtävä yhteistyötä, myöskin sotilasyliopistojen, sotilasakatemioiden välillä. Tällaista yhteistyötä tarvitaan ja se voisi olla konkreettinen osoitus siitä, kuinka yhteistyötä tehdään. yhteinen eurooppalainen eh, diplomaattinen kehys on hieno hanke. On hyvä, että nyt sille tielle on lähdetty. Ja lopuksi eh, vielä nyt kun eh, VEU lopettaa toimintaansa, niin mielestäni olisi tärkeää, että jonkinlainen parlamentaarinen yhteistyö myös näissä kysymyksissä jatkossakin olisi mahdollista. Eh, eli olisi mahdollista muutoinkin kuin eh, Euroopan parlamentin järjestämänä pitää näitä parlamentaarisia tapaamisia. Kiitos. Kiitokset ja sitten Euroopan parlamentin edustaja Christian Eiler puheenvuoro. puheenvuoron EPPstä. Olkaa hyvä. Ähm, Hyvät kollegat, ähm, hat sich ja gemeinsam entschlossen hier Niin, ähm, haluaisin kommentoida aloitetta. Danjan äh, valiokunnan puheenjohtaja, jota tätä aloitetta tukikin, eli sotilaallinen yhteistyö eh, silloin, kun katsomme, kuinka olisi mahdollista eh, eh, syventää ja parantaa Euroopan yhteistyötä. Ja on oikein hyvä, että Anu on täällä nyt paikalla, koska hän on nimenomaan näissä strategisen suunnittelun kysymyksissä tärkeässä asemassa tulevaisuudessa. Ja haluamme ilman muuta myöskin korkean edustajan roolia tässä vahvistaa. Ja kansallisten parlamentin edustajien on tärkeää tietää, että nimenomaan neuvosto eh, viime vuosina eh, kun esitettiin nämä uudet tavoitteet huippukokouksessa, niin tällöin nimenomaan esitettiin rakenteita, rakenteita, jotka poliittisen siunauksen jo olivat saaneet, eli 11 000 eh, hengen voimin olisi voitava olla mahdollista siviilioperaatioihin osallistua ainakin kahdella alueella, ja näiden tulee voida kestää useamman vuoden ajan, ja ne eh, voivat tehtäväkentältään olla erilaisia. Kuitenkin tilanne Euroopassa nykyään on sellainen, että toiminta keskittyy eh, siviilitoimiin, eh, mutta vain noin 3000 miehen voimin. Ja on varsin hankalaa eh, todellakin mahdollistaa nyt henkilöstöresurssien käyttö. Ja parlamentti tämän vuoksi päätin, että kannattaisi tässä vaiheessa tarkastella näitä peruselementtejä sen suhteen, mitä jo on päätetty ja miten sitten käytännössä operatiivisesti ja strategisesti eh, asiat ovat käytännössä eh, lähteneet toimimaan. Kansalliset parlamentit suunnitelmissaan ja päätöksissään eh, ovat tietysti menneet jo pidemmälle, mutta sitten käytännön tosiasia pitää myöskin mielessä pitää, ainakin tunnistaa. Ja olisikin tärkeää, että nykytilanteessa, kun ollaan operatiivista ja rakenteellista yhteistyötä kehittämässä, olisi tärkeää lähteä näistä peruskysymyksistä liikkeelle. Ja uskoisin, että kansallisten parlamenttien edustajan olisi tärkeää ymmärtää, miten paljon päätöksiä jo on tehty, mutta kuinka vähän sitten käytännössä on aikaan saatu. Ja tämä aukko tulee jollain tavalla saada tilkittyä. Jos esimerkiksi ajateltaisiin, että Haiti kakkonen eh, katastrofi eh, nyt eh, syntyisi, eli suuri katastrofi, joka vaatisi mahdollisesti myöskin sotilaallisen voiman hyödyntämistä, niin nykytilanteessa Eurooppa ei pystyisi pitäytymään sitoumuksissaan. Ja tämä on poliittinen uskottavuusongelma Euroopan yhteisölle. Ja tämä olisi sitten myös jäsenmailla kansainvälisesti tarkastellen. Ja siksi meidän kannattaa nyt kiinnittää huomiota siihen, miten eh, tätä siviili- ja sotilaallista kapasiteettia voidaan vahvistaa ja parantaa, kuinka saada aikaan toimivat rakenteet. Ja niin olemme varsin kiinnostuneita vuoropuhelusta kansallisten parlamenttien kanssa, koska kansalliset hallitukset ovat myös tehneet päätöksiä Eh, kyllä, mutta poliittisista tai taloudellisista ongelmista johtuen sitten on varsin hankala eh, täytäntöön panna näitä jo tehtyjä päätöksiä. Ja lopuksi, kun puhutaan tästä sotilaallisesta osiosta, niin ei kannattaisi kiinnittää huomiota poliittisiin kysymyksiin, vaan olemassa oleviin joukkoihin. Tietysti eh, voidaan sanoa, että Lissabonin sopimus ei ratkaisut näitä rahoitusongelmia, joita joukkoihin tulee – Nordic Battle Group Troop, sen osalta tämä asia on hoidettu, mutta sitten mm, jäsenmaat, jotka olivat tässä hankkeessa mukana, ovat saaneet siirtoja, mutta kuitenkin nämä muut joukot sitten hajoavat ja näin ollen rakenteellisesti tarkastellen niillä ei ole jatkoa ajatellen mitään merkitystä. Ja siksi on mietittävä, miten saataisiin nämä asiat hoidettua onko mahdollista toimia jotenkin toisin kuin, että taistelujoukot kootaan ja sitten ne operaation päätettyä jälleen häviävät, katoavat kokonaan. Tämä olisi tärkeää siksi, ettei joukkojen käyttö rasita pelkästään sitä maata, joka on ollut joukkoja kokoamassa. Tämähän on ihan ö, sattumasta kiinni oleva asia. Ja tämä ö, tilanne saattaa myöskin olla esteenä sille, että onnistutaan näissä joukkojen kokoonpanoissa. Kiitokset. Ja sitten Emmanuel Keeris. Liettuan parlamentin ulkoasianvaliokunnan puheenjohtaja, olkaa hyvä. Dėkui, gerbiamas pirmininkė. Aš manau, šioje bendroje dalyje. Kiitos, arvoisa puheenjohtaja. Ensi, tämän aamun ensimmäinen osio on todella tärkeä. Pitää todella lähteä miettimään, mitkä ovat EUn alkujuuret erityisesti mitä olivat EUn perustajaisät, perustajajäsenet. Tämä niveltyy kahteen osioon. Jos me palaamme taaksepäin EUn alkujuurille, niin me tajuamme, että kymmenen maata, jotka vapautuivat kommunismista, ovat liittyneet EU-hun – ja nyt meistä on pikkuhiljaa tulossa demokraattisia maita. Meitä on 27 kaiken kaikkiaan täällä. Um, Kuriant savo nišą ir labai svarbią Nyt me etsimme uutta tärkeää osuutta. Me puhumme puolustuspolitiikan tulevaisuudesta, Euroopan unionin puolustuspolitiikasta. Kun me puhumme näistä asioista, meidän täytyy tuoda esiin solidaarisuutemme myös maailman muiden maiden kanssa, ja, jotka jakavat mielipiteemme. Kun me puhumme strategisista kumppaneista, meidän tulisi muistaa, että meidän ei tule kuitenkaan tehdä päällekkäistä työtä Naton kanssa. USA on myös tärkeä Keski-Euroopalle USAlla oli tärkeä merkitys kylmän sodan aikana. USA auttoi meitä vastustamaan 50 vuoden orjuutta. Joten meidän ei tulisi kuitenkaan nyt tässä tehdä päällekkäistä työtä, päällekkäisiä elimiä. Sitten on muita asioita, jotka liittyvät meidän tehokkuuteemme. Meidän toimemme esimerkiksi Ukrainassa. Siellä meillä on poliittinen toimi, poliittinen merkitys. Meidän tulee olla välittäjiä esimerkiksi Transnistrian rajalla – Ja esimerkiksi äh, Moldovan suuntaan. Äh, minusta me olemme olleet liian heikkoja tehtävissämme. Meidän tulisi olla tehokkaampia. Ja meidän, toivon mukaan meidän toimemme johtavat parempaan politiikkaan jatkossa. Meidän tulisi miettiä myös teknisiä näkökulmia meidän tulee muistaa myös, että parantar äh, Ashtonin alaiset äh, tai ulkosuudenhallinnon henkilöt tulevat äh, ulkoministeriöstä, mutta meidän täytyisi miettiä myös mahdollisuutta lähettää ihmisiä puolustusministeriöistä. Näin me tulemme todennäköisesti toimimaan Liettuassa. Meidän täytyy muistaa sotilallinen näkökulma Parnitar Ashtonin palveluissa. Ja sen vuoksi meidän täytyy pyrkiä löytämään niitä ihmisiä, jotka liittyvät nimenomaan myös sotilaalliseen toimeen. Ja sitten Gomesevi, olkaa hyvä. Senhor Presidente, eh, eu congratulo-me por esta oportunidade de articular... Kiitos paljon. Minusta on erittäin mieluisaa, eh, kun puhumme niveltämisestä yhteen kansallisten parlamenttien kollegojen kanssa. Se on elintärkeää, jotta voimme todella vahvistaa tätä legitiimiyttä eh, ja EUn demokraattista toimintaa, kun puhutaan yhteistyöstä turvallisuudessa ja puolustuspolitiikassa ja Lissabonin sopimuksen toteuttamista. Me olemme seuranneet erittäin läheltä tämän ulkosuhdehallinnon toteutumista, joka tulee olemaan keskeinen instrumentti ja se olisi tehokkaampi takaisi eurooppalaiselle politiikalle pahemman te- tehokkuuden ja yhtenäisen linjan. Henkilökohtaisesti minä olen taistellut sen eteen, jotta olisi tasapainotetumpi sukupuoliedustusto nimityspolitiikassa tässä tulevassa ulkosuudenhallinnossa. Ja tää, minä haluan välittää tämän erityisesti Rova Ashtonin, jotta se kantautuisi hänen korviinsa. Uskon, että nämä ulkosuhdehallinnon instrumentit ovat keskeisiä. Ne instrumentit ovat keskeisiä turvallisuuden ja puolustuksen kannassa. Ne pitää niveltää myös siviili- ja sotilaaliaspekteihin. aspekteihin Tämähän luonnehtii erittäin selkeästi EUn toimintaa jo usean vuoden ajan niissä tehtävissä, joita EU on järjestänyt. Ei ole kyse päällekkäisyydestä tai niin kuin kollega sanoi, jos puhutaan Natosta esimerkiksi. Natohan on aivan erilainen järjestö, joka on muuttamassa luontoaan ja luon toimintatapojaan, kuten sanoi, tässä sanottiin. Se pyrkii vastaamaan meidän yhteistyökumppaneiden pyyntöihin erityisesti, jotka tulevat Valtameren takaa. Mehän, meidän pitäisi myös pystyä toimimaan hyvin yhteistyössä ja vastata yleisen turvallisuuden pyyntöihin eurooppalaisissa puitteissa ja Naton puitteissa. Jos emme onnistu siinä EU:ssa, niin emme onnistu siinä myöskään Naton puitteissa. Katson, ajattelen tässä näitä uudistushankkeita, kapasiteettia, jota Natolla on, mutta uskon, että ei, ei pitäisi olla mitään suurempaa ongelmaa tavoitteiden toteutumisessa. Meidän pitää tehdä kaikkemme, jotta voimme vahvistaa interventioroolijamme. Mehän tiedämme, että pyyntöjä tulee lisää, koko ajan lisää vaatimuksia mm, myös Natossa. Meillä on myös muita mahdollisia interventiomahdollisuuksia Naton piirissä ja Naton kautta ehkä joskus pitää myös toimia EU-tasolla, koska eihän NATO aina pysty olemaan kaikkialla joka paikassa yhtä aikaa. Kriisi on myös mahdollisuus. Rahojen niukkuus pakottaa jäsenvaltioita vähän järkiperäistämään varojen käyttöä puolustuspolitiikassa. Ja meidän täytyy myös käyttää, laittaa resursseja yhteen. Meillä pitää hyödyntää välttämättömiä toimenpiteitä. Meidän pitää keskittää toimintaamme ja kuten täällä on jo sanottu, pitää muistaa mikä on puolustusteollisuus. Parlamentissaan siitä puhutaan usein ja meidän pitää myös muistaa rahoitus teemana. Lissabonin sopimuksessahan puhutaan rahoituksesta. Se ei ole riittävää. Meidän pitää kannustaa jäsenvaltioita, jotta ne voisivat myötä vaikuttaa siihen erityisjoukkojen luomiseen esimerkiksi, mutta niiden, niiden täytyy myös rahoituksellisesti kantaa vastuunsa. EUlla on tärkeä rooli kaikkien kannalta. Me konkreettisesti tarvitsemme tukea Rova Ashtonilta. Hänen täytyy nyt luopua ehkä joistakin ennakkoluuloistaan, joita hänellä oli kun brittiläisen establishmentin kanssa me elämme nyt uusissa olosuhteissa, uusissa kriisisuhdanteissa. Sen takia pitää, pitää muistaa, mitä britti sotilasestablishmentti silloin esitti. Meillä on täällä tapaaminen kansallisten parlamenttien edustajien kanssa. Yhteistyö Euroopan parlamentin kanssa on tärkeää. Tästä pitäisi harjoittaa säännöllisesti. Ja kuten Rova Aston on sitä jo toivonutkin, meidän täytyy muistaa esimerkiksi ne teemat, jotka ovat usein esityslistalla turvallisuus, myös Sahelin alueella, sielläkin EUlla on tärkeä rooli. Ja mitä sanoi edustaja Duff? Tämä teema pitäisi, tai kysymys pitäisi ratkaista mahdollisimman nopeasti. Se on eurooppalainen ongelma, se on keskeinen ongelma ongelma siinä mielessä, että voisimme esiintyä turvallisuuden tarjoajana maailmassa. Miten me voimme väittää, että ratkaisemme ongelmia EUn ulkopuolella, kun emme pysty ratkaisemaan niitä edes jäsenvaltioiden sisällä? Kiitokset, hyvä Gomez. Ja ennen kuin annan puheenvuoron seuraavalle puhujalle, romanian kollegalle, haluaisin hieman tiedottaa teitä eh, organisatorisista kysymyksistä tässä vaiheessa. Tietänette, että lentoliikenne laakko käynnistynee tänään iltapäivällä, eli jos joku teistä eh, haluaa palata, niin on tärkeää, että varmistatte, mikä tilanne on ja lähdette, lähdette hyvissä ajoin. Ilmeisesti kyseessä on lakon uhka, joka ei ole vielä vahvistusta kuitenkaan saanut. Ja ennen kuin aamupäivän osuus päättyy, tulen vielä päivittämään näitä tietoja lisää. Ja Dorfron Zulis Eh, Romanian edustajan huoneesta. Olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Hyvät kollegat, tämä on todella suuri kunnia minulle ja meille romanialaisille kollegoille voida osallistua tähän kokoukseen, jossa puhutaan niin tärkeästä aiheesta yhteisestä turvallisuus- ja puolustuspolitiikasta – yhteinen, yhteinen, korostan sanaa, jälleen kerran sanaa tätä aspektia. Kuten varsin hyvin tiedämme, monet ovat sitä mieltä tai ajattelevat, että EU on jättiläinen taloudellisesti ja poliittisesti, mutta kuitenkin se on ihan kääpiö, kun puhut turvallisuus- ja puolustuksen, puolustuspolitiikan saralla. Ja kun tästä asiasta keskustellaan, niin minä haluaisin heittää yhden kysymyksen – komission edustajille. Minä pyydän, että välittäisitte, minä pyydän, että tämä välitettäisiin Rova Astonille, eli hänen kabinettinsa edustajat välittäisivät tämän kysymyksen eteenpäin. Meille olisi todella mieluisaa saada tavata häntä seuraavassa vastaavassa kokouksessa. Kysymykseni koskettaa tätä keskinäisen avunannon lauseketta. Se on erittäin tärkeä lauseke Lissabonin sopimuksessa – Kuten me kaikki tiedämme, tämä lauseke viittaa artiklaa 51 YK on peruskirjassa, jossa puhutaan oikeudesta puolustukseen. Tässä mm, suunnitellaan monenkeskistä toimintaa, jos tulee joku sotilainen yhteenotto jäsenvaltiossa. Mutta tässä, tällä lausekkeella halutaan antaa vastaus tarpeeseen, joka joka sukeutuu joka sukeutuu siihen, että, joka perustuu siihen, että Euroopalla pitäisi olla yhteinen puolustus. Tämä taas perustaa artiklaan 5, jossa puhutaan kollektiivisesta puolustuksesta. Totta kai suurin osa jäsenmaista EU-ssa, 21 jäsenmaata, jotka kuuluvat sekä EU-hun ja NATOon tulevat perustamaan tulevaisuudessa kollektiivisen puolustuksensa NATOon osallistumisensa Pohjois-Atlantin puolustusliittoon. Ja nyt tuleekin varsinainen kysymykseni Rovastonin edustajalle. Miten tämä artikla, tämä lauseke keskinäisestä avunannosta voitaisiin, miten sitä voitaisiin käyttää silloin, kynä, kyse sotilaallisesta yhteenotosta tai selkkauksesta näissä kuudessa maassa, jotka eivät ole allekirjoittaneet tätä sopimusta koska tämähän on erittäin herkkää puolustus- turvallisuuspoliittista aluetta. Minä esitän tämän kysymyksen Rova Ashtonille tai tämän hänen edustajalle. Minä toivoisin, että Rova Ashton tai hänen edustajansa puhuisi vähän tämän lausekkeen ö, sisällä pitämästä mekanismin toteutumisesta kollektiivisessa mielessä EU-ssa. Kiitos. Kiitokset. Ja sitten puheenvuoron saa José Luis Arnaut. Hän on Portugalin puol- äh, parlamentissa puolustusvaliokunnan puheenjohtaja. Olkaa hyvä. Kiitos. Huomenta. Haluaisin ensinnäkin tervehtiä Euroopan parlamenttia, ulkoasioiden valiokuntaa ja puolustusalivaliokuntaa ja kiittää tästä yhteisestä kokouksesta, jossa kansalliset parlamentit ja Euroopan parlamentti ja niiden edustajat voivat keskustella tästä tärkeästä aiheesta. Ja tämä aihehan on tänä päivänä erityisen ajankohtainen. Haluaisin muistuttaa, että ei riitä että vain vahvistamme Euroopan unionin yhteistä turvallisuus- ja puolustuspolitiikkaa. Me tarvitsemme siihen turvallisuusjoukkoja ja myös aseellisia joukkoja, jotka ovat operationaalisia, joustavia, hyvin varusteltuja ja e, että meillä sitten EUn puitteissa olisi myös puolustusteollisuutta, jolla olisi kansainvälistä kapasiteettia. Meillä on tietynlainen kriisi käynnissä nyt unionissa. Jäsenvaltioilla on hieman erilaisia prioriteetteja. Mutta meidän ei kuitenkaan tule unohtaa, miten tärkeää puolustus on ja että me olemme hyvin kriittisessä tilanteessa lähes kaikissa Euroopan unionin maissa on investointeja ja kuluja, menoja, puolustukseen, joka kuitenkin on alle 2 prosenttia BKTstä. Tämä on johtanut siihen, että Euroopan rooli puolustussektorilla on heikentynyt. Sitten meillä on uusia maita, Brasilia, Kiina, Intia ja Lähi-idän eh, maat, joissa puolustusmenot ovat tähtitieteelliset ja tämä on johtanut uuteen realiteettiin, uuteen kansainväliseen tasapainoon. Me tarvitsemme ennen kaikkea sotilaallisia joukkoja, jotka voisivat sitten olla tämän yhteisen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan nenässä. Ja mikäli me tätä emme tee, niin silloin uhkana on se, että me ehkäpä olemme parhaita koordinoimaan yhteistä turvallisuus- ja puolustuspolitiikkaa, mutta että me kuitenkin olemme hyvin marginaalinen tekijä kansainvälisellä näyttämöllä. Jos meillä ei ole kunnollisia joukkoja, jos meillä ei ole tarpeellisia ja tarvittavia varoja, niin että voisimme reagoida tarpeellisella ja joustavalla tavalla. On tärkeää, että mikäli me haluamme merkittävän roolin, että meillä tehtäisiin koordinaatiota myös eurooppalaisessa puolustusteollisuudessa. Me olemme olleet tässä merkittävä tekijä, mutta voimme menettää tämän asemamme, me lähde vahvistamaan ja varustelemaan meidän armeijoitamme ja sotilaallisia joukkojamme puolustusteollisuutta on myös tuettava niin, että siellä voidaan käyttää uusia teknologioita. Ja ilman koordinaatiota me emme tule olemaan millään muotoa merkittäviä. Me tarvitsemme yhteisen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan tukemista. Ja sitä tukemalla me voimme vahvistaa sen roolin, joka Euroopalla tulisi olla kansainvälisissä yhteyksissä. Meidän täytyy optimaalisesti hyödyntää niitä mahdollisuuksia, joita yhteinen turvallisuus- ja puolustuspolitiikka meille tarjoaa. Puolustusteollisuudella täytyy olla tärkeä rooli ja Euroopan turvallisuusviraston täytyy täyttää tehtävänsä. Eurooppalainen parlamentaarinen koordinaatio on myös tärkeää ja myös ajatellen sitä, mitä VEUlle on tapahtumassa. Meitä ei tulisi ainoastaan kuulla, vaan meidän tulee olla aktiivisia, mikäli me haluamme olla mukana kansainvälisellä tasolla. Kiitokset. No niin. Euroopan parlamentin jäsen Tanok saa seuraavan puheenvuoron. Hän toimii koordinaattorina eh, omassa ryhmässään ulkoasioiden osalta. Olkaa hyvä. Um, um, uh, uh, niin, Britannian konservatiivit, eli oma puolueeni, olivat ennen Lissabonin sopimusta varsin eh, skeptisellä kannalla siitä, mitä tarkoitetaan tällä eh, uudella yhteisellä puolustus- ja turvallisuuspolitiikalla ja sitten vaikutukset suhteessa Yhdysvaltoihin, joka kuitenkin voimana säilyy. Ja sitten taas, mikä on Naton osuus, joka kuitenkin on pitkään taannut rauhan mantereellamme, mutta myös päällekkäisyys tuntui tässä ongelmalliselta, koska resurssit ovat jo muutenkin rajalliset. Ja oman maani budjettia myöskin tarkastellaan ja on olemassa riski, että leikkauksia tehdään. Strategista puolustustarkastusta ollaan toteuttamissa ja tämä saattaa johtaa huomattaviin leikkauksiin asevoimiemme osalta. Kaikki varmasti tietävät, että meidän armeijamme merkitys on ollut varsin suuri esimerkiksi Naton Afganistan-hankkeessa. Ja tietysti seuraamukset ovat olleet melko lailla pahojakin. Eli meidän tulee lisätä ponnistuksiamme yhteisen puolustus- ja turvallisuuspolitiikan osalta on koordinoitava asiat hyvin Naton kanssa. Ja tärkeää, että Naton yleiskokouksessa ehkä sen kautta voitaisiin ajatella parlamentaarista yhteistyötä ja Nato viranomaisten keskuudessa ja kansallisten parlamentaarikkojen keskuudessakin nyt tuntuisi siltä, että ollaan varsin sitoutuneita kuitenkin tähän hankkeeseen. Ja niin kuin tiedätte, valiokuntamme on kutsunut Naton pääsihteerin Rasmussenin myös kuulemistilaisuuteen. Se on jo sinällään uutta ja nyt sitä on tulossa ihan tapaa. Ja parlamentaarikko on myöskin pyydetty osallistumaan aktiivisesti Naton kokouksiin ja tämä on hyvä merkki mielestäni. Ja Britannian konservatiivipuolue ja oma ryhmäni, jonka nimissä täällä tänään puhun, nykyinen koalitio maassamme on ymmärtääkseni myöskin nyt hieman eh, muuttanut aikaisempaa varsin vastahankaista suhtautumistaan tähän yhteisen turvallisuus- ja puolustuspolitiikkaan. Esimerkiksi Afrikan sarvessa taistelu mm, piratismia vastaan eh, on ollut osoitus siitä, että toimintaa tarvitaan. Eh, laivastomme toimi johtoroolissa näissä operaatioissa, mutta itse mm, kyllä olen oppinut sen, että esimerkiksi, että Intian johdolla esimerkiksi toteutettavat toimet, Intian on helpompi osallistua muihin, muiden johtamiin hankkeisiin kuin esimerkiksi amerikkalaisten vetämiin hankkeisiin. Esimerkiksi CFS johtoisten operaatioihin, niihin on helpompi neutraalien valtioiden tulla mukaan. Ja esimerkiksi EUn sosialistijohtoisissa parlamenteissa on helpompi saada tukea nimenomaan tälle CSTP-johtoiselle toiminnalle kuin NATO-johtoiselle. Ja lähikuukausina EU nyt tulisi antaa kaikki tarvittava tuki YK-johdolla tapahtuville rauhanneuvotteluille neuvotteluille Kyproksella, koska ongelma on se, että Turki hankaloittaa laittaa kapuloita rattaisiin ja tämä tilanne ei ole todellakaan hyvä. Ja jos tässä päästäisiin eteenpäin, saataisiin äh, yhteinen Kypros yhden lipun alla oleva valtio, niin se olisi aivan erinomaista. Ja jos nyt mm, toteaisin, että Faces of Cyprus-niminen näyttely on tänne pystytetty ja tervetuloa sitä katsomaan, jos jotenkin vain aikaa liikenee. Itse olen täällä edustana Lontoon alueella ja me olemme nyt todellakin sitoutuneet tähän sen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan hankkeeseen ja olemme näin ollen tässä edenneet. Grazie, onorevole Tannock. Eh, conclude il dibattito l'onorevole Averov Neofitu. Anders Neofitu, joka toimii eh, Kyproksen ulko, parlamentin ulkoasianvaliokunnan puheenjohtajana. Olkaa hyvä. Hyvä puheenjohtaja. Vaikka me keskustelemme jatkuvasti siitä, miten löydämme parhaimmat yhteistyömenetelmät Euroopan parlamentin komission kanssa, Rovastonin kanssa ja myöskin kansallisten parlamenttien kanssa, keskustelemme mitä ja mistä vaan, niin meillä ei koskaan tule olemaan luotettavaa ulko- ja turvallisuus- ja puolustuspolitiikkaa – se, mitä täällä nyt pyydetään, on se, että 27 maata puhuisi yhdellä ja samalla äänellä, mutta sekään ei ole riittävää, jos sitä ei laajenneta uskottavaan ulkoyhteiseen turvallisuus- ja puolustuspolitiikkaan. Ihan yhteenvetona voisin esittää kommenttini ja sanon samalla, että olen samaa mieltä monista asioista, joista täällä on jo puhuttu täällä eurooppalaisten ja kansallisten parlamenttien edustajien toimesta. Meidän pitää löytää ratkaisu Kyproksen ongelmaan. Meidän pitää myötä vaikuttaa siihen. Kypros on viimeisin maa, joka haluaisi kokea tai joka haluaisi vaikeuttaa suhteita EUn ja Naton välillä miten Kyproksen kysymys voitaisiin ratkaista. Sillä voitaisiin ratkaista paljon myös EUn ja YK välisiä suhteista ja toivottavasti Turkki myötä vaikuttaa tähän. Kiitos. Ja ennen kuin annan puheenvuoron ministerille, niin että hän voisi vastata teille, niin minulla on tässä nyt äh, hieman lisäinformaatiota tästä lennonjohtajien uhkaamasta lakosta. Tällä hetkellä neuvottelut ovat käynnissä ammat lentokentän ammattiyhdistysliittojen kanssa. Neuvotteluita ei ole viety päätökseen vielä. Sieltä tulee informaatiota kello 12 ja silloin me saamme sen välittömästi ja kerron teille hieman enemmän sitten niin, että tiedätte kuinka organisoitte kotimatkanne, koska silloin me tiedämme myös milloin tämä mahdollinen lakko alkaa ja kauanko se kestää, jos se siis toteutuu. Ja nyt sitten, herra ministeri, olkaa hyvä te voitte ottaa tässä nyt nämä tärkeimmät asiat esiin. Olkaa hyvä. Merci, monsieur le président. D'abord vous dire que... Kiitos puheenjohtaja. Keskustelu oli äärimmäisen mielenkiintoinen. Ja varmasti eh, Rova Ashton antaa sille jatkoa. Eh, hän itse kun hän on ohjelmoinut seuraavan esiintymisen seuraavassa Euroopan parlamentissa 27. lokakuuta ja, puhe- ja ulkoasianvaliokuntien puheenjohtajien yhteistapaamisessa 18. lokakuuta. Tässä nyt muutamia vastauselementtejä, mitä tulee siihen tähän solidaarisuuslausekkeen toteutumiseen. Muutamat teistä ottivat sen esille. Se pakottaa EUn ja jäsenvaltiot auttamaan sitä jäsenvaata silloin, kun sitä, äh, se on joutunut luonnonkatastrofin tai terroristiuhan tai inhimillisen katastrofin kohteeksi. Ja se sisältää myös äh, sotilaallisia menoja, kustannuksia ja toimenpiteitä. Tämä kuuluu yhteiseen tästä on, tämä on todella tärkeä pykälä tässä yhteisessä turvallisuus- ja puolustuspolitiikassa, mutta se on monimutkainen, koska siinä on monia aspekteja, siviili, suojelu, sisäasiat, terrorismin vastainen taistelu ja sen toteuttaminen edellyttää yhteistä esitystä komissiolta ja korkealta edustajalta Rovastonilta. Ja kun puhutaan sotilaallisiin toimenpiteisiin turvautumisesta, niin silloin Rova Ashtonin on tehtävä asianmukainen esi- ehdotus tästä. Meillähän olemassa jo tukimekanismit, jos tulee sisäinen uhkatilanne. Meillä on myös informaatio kanavat, joiden myötä jäsenvaltiot voivat pyytää apua. Meillä on myös koordinaatiomekanismit kriisitilanteessa. Ne on, niistä neuvosto pitää huolen. Te puhuitte demokraattisen valvonnan vahvistamisesta YTPPssä. Minä puhuin tästä jo johdantopuheenvuorossani, mutta kun meillä on päätöslauselma tästä, jonka korkea edustaja on laatinut, siinä on aika paljon sitoumuksia nimenomaan Euroopan parlamenttia ajatellen ja edustajistojen, edustajistojen päämiehet. He ovat myös vastuullisia kriisitilanteissa. Heidän täytyy tehdä selkoa säännöllisesti parlamentille käynnissä olevista toimenpiteistä, operaatioista ja myös muista kehitys, kehitystilanteista yhteisessä turvallisuus- ja puolustuspolitiikassa. Ei pidä myöskään unohtaa puolustusta, joka on kansallinen kysymys. Se on erittäin herkkää aluetta kansallisessa mielessä, eli kansallisten parlamenttien ominta aluetta. Tässä mielessä perusta Lissabonin sopimuksesta, jonka kaikki jäsenvaltiot valtiot ovat yhdessä ratifioineet perustaan siellä. Ja samoin julkilausumaan numero 14, jossa sanotaan, että mitään uutta mitään uusia valtuuksia ei ole annettu Euroopan parlamentille nimenomaan, yhte, ei ainakaan, jossa puhutaan yhteisestä turvallisuus- ja puolustuspolitiikasta. Jos puhutaan taas parlamenttien välisestä työstä, niin silloin te kansalliset parlamentit yhdessä Euroopan parlamentin kanssa voitte päättää siitä muodosta, mikä tälle yhteistyölle tullaan antamaan. Jos taas puhutaan siitä, että annetaan tehtäviä pienille jäsenvaltioryhmittymille. Tähän mennessä ei ole käyty ainakaan mitään tyhjentävää, syventävää keskustelua, eikä myöskään tästä pysyvästä jäsenellistä yhteistyöstä on kyse. Mä, määräyksistä, jonka myötä halutaan antaa paljon suurempaa joustavuutta YTPPlle. Mutta jos ajatellaan, päinvastoin jos ajatellaan tätä pysyvää jäseneltyä yhteistyötä, siitä ei ole mitään virallista päätöstä sen toimintamuodoista tai toteuttamisesta tämä toteuttaminen voi tapahtua vain sillä perusteella, että meillä on selkeä jaettu yhteisymmärrys niistä ehdoista, miten se tullaan toteuttamaan kriisikokouksissa, miten voidaan taata, että sotilaalliset aspektit eivät ole liian päällekkäyviä? Jos ajatellaan toimielinten näkökulmasta, niin TPP kuuluu siviilialueeseen myös siviiliaspektit ja sotilaalliset kysymykset kriisinhallinnoinnissa kuuluvat korkean edustajan toimialueeseen ja sen täytyy myös sitten taas ajatella strategia, strategisesti sekä sotilaallista että siviiliasioita. Ja tässä on kyse siitä, että taataan tämmöinen yhteneväinen yhtenäisyys tässä toiminta-alueessa EU, mutta jokaisen oma erityis, omat erityispiirteet täytyy säilyttää koska tämä on laajennettua yhteistyötä ja meidän täytyy antaa erityispainotus sille, mikä sille kuuluu. Meillä on ole, tässä on edistytty jo huomattavasti synergiassa, strategisessa mielessä. Tässä on kyse integroidusta suunnittelusta siviili- ja sotilaskysymyksissä. Meidän täytyy myös miettiä, miten voidaan mahdollisesti parantaa näitä käsky... Synergies operaatiotoimenpiteiden käskyttämistä, meidän täytyy myös kääntyä siviili- ja sotilasasiantuntijoiden puoleen. Ja kuten te sanoitte ihan aiheellisesti, ulkosuhdehallinnossa meidän pitää myös hyödyntää olemassa olevaa asiantuntemusta, ei vain diplomatiaa. Meillä pitää olla hyvä tasapaino miesten ja naisten välillä. Catherine Ashton on erittäin tiukasti sitoutunut siihen Myöskin YK päätöslauselmassahan 1325 näin sanotaan. Jos ajatellaan, miten on edistytty pysyvässä jäsennellyssä yhteistyössä, ensimmäinen vaihe on sitä, että että saadaan yhteiset näkemykset Lissabonin sopimuksesta tästä ja yhteistyöstä. Ja tässä mielessä pidetään kaksi seminaaria jossa on jäsenvaltioista edustajia. Anteeksi, viimeinen pidettiin Belgian toimesta. Eh, sen jälkeen on edistytty ja meidän tulee jatkaa tätä työtä, jotta päästään yhteneviin näkemyksiin Lissabonin sopimuksen erityispiirteistä nimenomaan, kun puhutaan, eh, miten voidaan osallistua ja miten kriteerejä tulee vastata tämä pysyvä jäsennelty yhteistyö pitäisi olla avointa kaikille jäsenvaltioille, jotka haluavat siihen osallistua. Keskeinen kysymys on sitten, miten tämä jäsennelty pysyvä yhteistyö voisi synnyttää uutta kapasiteettia ja konkreettista yhteistyötä, jota emme ole vielä pystyneet toteuttamaan nykytilanteessa ja että kaikki voisivat sen hyväksyä – tässä mielessä eurooppalainen puolustusviraston pitäisi myötävaikuttaa tämän myötävaikutuksen jaksottaiseen arviointityöhön, mitkä ovat jäsenvaltioiden kapasiteetit, ja se tulee sille myönnettyjen resurssien puitteissa tekemään yhteistyötä jäsenvaltioiden kanssa, jotta voitaisiin antaa paljon paremmin, tarjota paremmin vaadittua kapasiteettia. Euh, Mitä tulee keskinäisestä avunannosta, siihen se on pikemminkin lupeus, lupaus, jonka jäsenvaltiot ovat antaneet, jos jokin jäsenvaltio joutuu sotilaallisen hyökkäyksen kohteeksi. Tällä pyritään ehkä laajentamaan poliittista yhteistyötä puolustuksen puolelle EU-ssa, koska tässähän on myös poliittista ja juridista ominaispainoa ja silloin täytyy ajatella, mikä on välttämättömyystilanne. Eli tämä keskinäisen avunannon lauseke sanoo selkeästi, että pitää paljon pidemmälle viedysti toteuttaa. NATOhan on se toteuttamisinstanssi, kun puhutaan kollektiivisesta puolustuksesta jäsenvaltioiden kesken. Ja sopimuksessa myös aivan selkeästi viitataan niihin jäsenvaltioihin, joilla on puolueettomuusperinne. Tämä lauseke myös painottaa sitä, että pitää painottaa enemmän jäsenvaltioiden suuntaan kuin pikemminkin kuin ministerineuvoston suuntaan. Mitä tulee sitten... Mitä tulee tähän toiminnan hoitamisen rakenteeseen. Miten EU voi, so, voi so, suoriutua sotilaallisen suojelun toteuttamisesta ja mitä asiantuntemusta voidaan saada jäsenvaltioilta. EUhan on jo laatinut koko joukon mekanismeja, joiden avulla voidaan taata operatiivinen suunnittelu tehtävien toteuttamisessa ja lopuviemisessä, kun on kyse siviilitehtävistä. Tämä siviilikapasiteetti ohjelmointi vastaa, ohjelmasuunnittelu vastaa niistä, miten voidaan todella luoda jonkinlainen päämaja heti, kun on tehty päätös siitä, että lähdetään toteuttamaan jotain operaatiota. Tässä pitääkin tietää, ovat, vastaavatko nykymekanismit tarpeisiin Nämä mekanismithan perustuvat nimenomaan ulkoiseen kapasiteettiin, jotka aktivoidaan aina tapauskohtaisesti. Se pitää sisällä myös kustannuksia, pitää myös suunnitella tyydyttävällä tavalla koko joukko toimintoja, operaatioita. Toisaalta voidaan taas kysyä, että tuleeko tämä jatkossakin vastaamaan tarpeisiin meillähän toimijat ovat hyvin aktiivisia operatiivisella tasolla ja tämä vaikuttaa siihen, että joskus voi olla jotain päällekkäisyyttä siviili- ja sotilaskysymyksissä. On myös mietitty sitä, miten voidaan turvata nämä systeemiset tietotaidot, miten voidaan ottaa opiksemme tehdystä ja koetusta ja voitaisiin reagoida nopeasti – välittömästi sotilaallisesti, kuten esimerkiksi silloin, kun on kyse luonnonkatastrofeista. Meidän täytyy lähestyä tätä kysymystä pragmaattisesti lähteä siitä, että määrittelemme selkeästi, mitä me haluamme toiminnasta, mitä me haluamme rakenteista, ja sitten voidaan arvioida, voidaanko arvioida vain olemassa olevia mekanismeja, haluammeko vielä kunnianhimoisempia tavoitteita ja toimintamuotoja. En matière de marché de la défense. Mitä taas tulee sitten eurooppalaiseen puolustusteollisuuteen. Ehkä voisin siitäkin sanoa jotakin. Eurooppalainen puolustusvirasto tulee toimimaan sen eteen, että avoimuus olisi jatkuvaa ja se olisi avoin kun puhutaan eurooppalaisten markkinoiden puolustus, puolustustarpeiston kasvamiseen. Meidän, me haluamme harjoittaa hyvää käytännettä, kun toimitamme näitä. Me haluamme myös hyvää käytännettä kompensaatiokysymyksissä, hyvää käytännettä myös julkisissa tarjontakilpailussa. Me yli 567 lausuntoa on annettu markkinoilta, se tarkoittaa noin 20 miljardia euroa. Tästä on tehty julkaisu, oli 20 jäsenvaltioissa yli puolet näistä käsitti 4 miljardia euroa. Se oli kyse ylikansallisista markkinoista noin 20 prosenttia vuonna 2007, noin 45 prosenttia vuonna 2010, eli nousu oli aika huikeata. Tämä virasto tulee jatkamaan tiivistä yhteistyötä komission kanssa, jotta eurooppalaiset markkinat olisivat avoimia, kilpailukykyisiä, puolustustarpeiston, puolustun tarpeiston kysymyksessä. Tässä on kyse myös siitä, että jäsenvaltiot voivat siirtää myös kansalliseen lainsäädäntöönsään sään tätä lainsäädäntöä vuoteen 2011 mennessä. Eurooppalainen puolustusteollisuus on teknologialtaan perustunut siihen, että, että se kehittää sotilaallista eurooppalaista kapasiteettia ennen kaikkea silloin on kuse teknologiasta, joiden joista Eurooppa ei halua liikaa riippua, jossa Eurooppa ei halua olla liian riippuvainen ulkoisesta tuonnista. Eurooppa pahan joutuu myös kärsimään näistä leikkauksista, joita tehdään puolustusbudjetoissa ja budjeteissa ja investoinnin vähenemisistä. Eli pitää vähentää päällekkäisyyksiä Euroopan puolustusteollisuudessa ja rationalisoida sitä myös. Yhä enemmän kansalliset puolustusteollisuudet joutuvat sopeuttamaan toimintaansa kysynnän laske- las- vähenemessä Euroopan puolustusvirasto tulee kannustamaan tätä teknologista siirtämistä enemmän eurooppalaiseen järjestelmään. Tämä koskee myös ilmailuteollisuutta, tämä koskee myös ammus- ja varusteluteollisuutta. Meillä on pilottihankkeita tästä menossa. Euroopan puolustusvirasto on myös ajatellut kilpailuolosuhteita, että ne olisivat yhdenvertaiset ja oikeudenmukaiset ja tasapainotetut kaikille. Jos ajattelemme kilpailua, tässä on paljon, kysy- tässä on paljon kyse myös markkinoiden toimintaehdoista, miten päästään maailmanmarkkinoille, miten jäsenvaltiot valvovat ulkomaisia investointeja, mitkä ovat valtion avut ja niin edespäin. Jotkut teistä ottivat myös esille kysymyksissään suht suhteet EUn ja Naton välillä. On ihan aiheellista painottaa näitä suhteita. Ne tulevat olemaan yhä tärkeämpiä, koska me haluamme olla yhteneväisiä kapasiteetin kehittämisessä ja me haluamme myös budjettikysymyksissä toimia paremmin, mutta me haluamme myös taata paremman <clears throat> operaatioiden keskinäisen toimivuuden näiden kahden yksikön välillä. Eurooppa-neuvostohan antoi tänä tässä kuussa Ashtonille, Rovastonille tehtäväksi pohtia sitä, miten voidaan parantaa suhteita EUn ja Naton välillä kriisinhallintakysymyksissä. Ja jos mennään vielä tästäkin pidemmälle, pitää ajatella myös, miten voidaan kehittää poliittisia suhteita näiden kahden toimielimen välillä. Jotkut teistä, edustaja Duff ja edustaja Tanok, ottivat esille Turkin ja Kyproksen kysymyksen. Tällä hetkellähän se on aikamoinen este kehitykselle. Minä äh, haluaisin myös selkeyttä tähän tilanteeseen, ja Rova Aston on myös tähän tiukasti sitoutunut. Kun me odottamme ratkaisua tai vastausta, niin kummankin osapuolen pitäisi olla vähän joustavampi, jotta saataisiin parempaa, rakentavampaa dynamiikkaa vapautetuksi. Mitä tulee koulutukseen, jotkut teistä ottivat tämänkin esille, se on keskeinen elementti ulkosuudehallinnossa kokonaisuudessaan ja aivan erityisesti YTPPtä ajatellen eurooppalainen puolustuskollegio on tärkeä, sillä on tärkeä rooli ainakin jos ajattelemme yhteistä perimää ja kulttuuria. Te otitte myös esille EUn ja Venäjän väliset suhteet. Yhteistyötä pohditaan jatkuvasti näiden kahden yhteisön välillä, miten voidaan strategisesti parantaa, sitten voidaan hallinnoida kriisiä. Meillä on yhteistyötä Chadin ja Keski-Afrikan kanssa, Venäjän kanssa. Se on ollut myönteistä. Ei pidä myöskään unohtaa vuoropuhelua Etyjin kanssa, miten tule, hahmotetaan eurooppalaista turvallisuutta. Tämä suhde Venäjän kanssa on hyvällä pohjalla ja se, sen tulee myös edetä hyvällä pohjalla. Ja aivan erityiskysymys tietysti on sitten Afganistan. Jäsenvaltiot kasvattamat osallistumistaan mm, Afganistanin operaatiossa alkutaival oli vaikea löytääksemme kapasiteettia, mutta nyt tehokkuus on alkanut tuntua, kun se on myös nivelletty Naton toimintaan. Se kehittyy hyvään suuntaan ja nämä kaksi yhteisöä kattavat ja täydentää, anteeksi, täydentävät toisiaan Afganistanissa operaatioillaan. Tämä on yksi ensimmäisistä painopistealueista, jolle ensimmäinen meillä on myös toinen, joka on Afgani turvallisuusjoukkojen ja voimien kouluttaminen, jotta ne voisivat itse ottaa kantaakseen Afganistanin puolustuksen ja turvallisuuden jatkossa. Tässä näin hyvä puheenjohtaja joitakin vastauselementtejä tähän käytyyn keskusteluun. Kiitokset eh, valtiosihteeri. Ehkäpä olette ansainneet pienet aplodit tässä vaiheessa. Kiitos hyvistä kattavista vastauksistanne, kun puhutaan tästä herkästä, mutta tärkeästä aiheesta, kuinka vahvistaa yhteistä eh, ja puolustuspolitiikkaa Lissabonin sopimuksen myötä. Tämä oli ensimmäinen tapaaminen, jossa tätä aihetta käsiteltiin, mutta varmasti aiheen käsittely tulevina kuukausina ja vuosina jatkuu. Aamupäivän ohjelmamme jälkimmäisessä osiossa käsittelemme aihetta. Legitimiteetin tarjoaminen unionin yhteisen eh, turvallisuus- ja puolustuspolitiikan parlamentaarinen valvonta. Herra Danjean eh, johtaa tämän osion, joten hän saa nyt hoitaakseen puheenjohtajan tehtävät. Bien, chers collègues. No niin, hyvät kollegat. Me aloitamme tämän aamupäivän toisen osion keskustelun, jossa puhutaan parlamentaarisen valvonnan legitiimiydestä turvallisuus- ja puolustuspolitiikassa. Tämähän on tärkeä ja jatkuva keskustelun aihe Brysselissä ja Strasbourgissa jos me puhumme YTPPstä, niin se on aivan Päivänpolttava kysymys, jos ajattelemme, missä suhdanteissa olemme tällä hetkellä. Mm, VEU hän on, lakkaut, on lopettamassa toimintaansa ja sen jälkeen meidän täytyy muistaa, että Lissabonin sopimus on astunut voimaan, jossa pöytäkirjassa numero yksi sanotaan, että Euroopan parlamentti ja kansalliset parlamentit lähtevät yhdessä laatimaan, luomaan sitä, miten voitaisiin parlamenttien välistä yhteistyötä vahvistaa ja EUn sisällä ja saada siitä pysyvää. Meillä on myös olemassa poliittinen ja kansalaisulottuvuus, joka on keskeinen. Tämä YTPP, yhteinen turvallisuus- ja puolustuspolitiikka, ei ole vain kunnianhimoinen hanke, joka on kirjattu sopimukseen. Se on todellisuutta, joka erityisesti tänä päivänä, tällä hetkellä kun puhun, on ilmentynyt jo neljäntenä, neljänä toista siviili- ja sotilastoimintana, jotka toteutuvat kriisialueilla ympäri maailmaa ja niitä tuetaan täällä Brysselissä ja muissa pääkaupungeissa satojen henkilöiden toimesta, jotka ovat siviili- tai sotilashenkilöitä tai yhteisöjä. Tämä todella pitää muistuttaa, meidän täytyy muistaa, parlamenttien ja parlamentaarikkojen täytyy tämä muistaa. Nämä toimijat, jotka ovat lähteneet näihin vaikeisiin tehtäviin, meidän kansalaisten silmissämme, yleisömme silmissä. Meidän täytyy olla ehkä liian huonosti, liian vähän ovat perillä näistä tehtävistä toimista, joita toteutetaan siellä myös, he, myös heidänkin nimissään. On tärkeää, että he, me saamme myös heiltä laajan kattavan tuen. Eli kansallisten parlamenttien täytyy todella hoitaa tehtävänsä tässä välittäjän toimessa ammattilaisina, kun ne pyrkivät koska hän edustavat täällä myös kansalaisia. Tämä keskustelu on ensimmäinen laatuaan, se on siis varsin tärkeä, se täytyy hyvin integroida, siihen täytyy integroida hyvin joitakin elementtejä, joihin minä Euroopan parlamentin nimissä ja kollega Elmar Brok tulee varmasti täydentämään ja antamaan tyhjentävän esityksen. Minä haluaisin kuitenkin tässä johdannonomaisesti sanoa, että me olemme kaikki hyvin tietoisia siitä, kuinka tärkeä puolustus asiana on. Se on herkkää aluetta. Siihen liittyy suvereenisuuskysymyksiä, mutta Haluan ah, korostaa sitä seikkaa, että yhteinen turvallisuus- ja puolustuspolitiikka on vienyt siviili- ja sotilasoperaatio, on tehnyt, suorittanut siviili- ja, sotilasoperaatioita 14 eri paikassa. 11 näistä on siviilioperaatiota, 23 operaatiosta, jotka on käynnistetty vuodesta 1989 lähtien. Näistä 23 operaatiosta 15 oli siviilioperaatiota, seitsemän sotilaallista ja yksi oli yhteinen. Meidän täytyy muistaa, että nämä siviilioperaatiot, jotka ovat enemmistönä näissä YTTPn toiminnoissa, on rahoitettu EUn budjetista. Eli nämä toiminnat ovat Euroopan parlamentin päätösvallan alaisina. Ja silloin se on erittäin keskeistä, että tietää, mistä me päätämme. Haluan lisätä, että Lissabonin sopimuksessa sanotaan, sen artiklassa 36 sanotaan selkeästi, että säännöllinen kuulemin pitää käynnistää korkean edustajan komission varapuheenjohtajan ja Euroopan parlamentin välillä, kun on kyse YTPPstä. Lisään tähän vielä, että puheenjohtaja Albertini, kollega Lamassuur, joka tulee tänne kohta. Hän on budjettivaliokunnan puheenjohtaja. Minä itse tapaamme viisi kertaa vuodessa. Meillä on erittäin tiukat tapaamiset neuvoston edustajien kanssa, jossa keskustellaan, tässä tapauksessa keskustellaan nimenomaan mekanismeista, joita Euroopan parlamentilla on ja tällä turvallisuus- ja puolustuspolitiikan alivaliokunnalla on. Nämä tapaamiset ovat erittäin antoisia. Minä täytyy pyytää anteeksi puol, äh, André Flaon puolesta, koska hän, ei, hän on Belgian mm, edustajanhuoneen jäsen. Hän ei pysty tulemaan tänne, mutta Denis Ducarme on samaisen edustajanhuoneen jäsen. Hän tulee paikkaamaan edustaja Flahota. Hän käyttää puheenvuoron heti kollega Elmar Brokin esityksen jälkeen. Elmar Brok on vastuussa kansallisten parlamenttien ja Euroopan parlamenttien välisistä suhteista. Hän nyt aloittaa tämän toisen osion keskustelun. Hyvä puheenjohtaja, hyvät kollegat. Kiitokset siitä, että voin alustaa tämän osion. Lissabonin sopimus ja neuvot neuvottelumme komission kanssa, varapuheenjohtajan kanssa, ovat johtaneet nyt uuteen tilanteeseen, mitä tulee poliittisiin päätöksiin, ulkopoliittisia kysymyksiä ja niiden legitimiteettiin. Tätä, tämä on siis seurausta sopimuksista, koska korkean edustajan myötä naapuruuspolitiikka, laajentumispolitiikka, kaikki kysymykset, jotka liittyvät ulkomaiden tukiin, kehityspolitiikka, myös ulkomaankauppa, ovatkin tulleet yhteisön toimivaltuuksien piiriin. Ja ulkoturvallisuuspolitiikka ja puolustus- ja turvallisuuspolitiikka ovat hallitusten välisiä kysymyksiä. Korkea edustaja toimii kummallakin saralla, toimii ulkoministerineuvoston puheenjohtajana ja sitten komission varapuheenjohtajana. Ulkoasian palvelu on palvelu, joka toimii kumpankin suuntaan, mutta ei voi tehdä omia päätöksiä. Päätökset edelleenkin tehdään joko komissiossa tai neuvostossa. Ja tämä tarkoittaa sitä, että korkean edustajan palvelu toimii huomioiden komission neuvoston työt ja tällä pyritään toteuttamaan synergiaefektit ja saamaan aikaan hyvä käytäntö kuitenkin. Komission varapuheenjohtaja korkea edustaja Täällä nyt jonkun herätyskellokin tuntuu soivan, mutta kyllä minä ymmärtääkseni ihan hereillä tässä istun. Eli komission varapuheenjohtaja, korkea edustaja. Hänen tilanteensa on hieman toisenlainen. Parlamentin eh, kuulemiseen on oltava valmis ja oltava kollegiajäsenenä mukana. Eli hän on vastuussa Euroopan parlamentin suuntaan erityisesti. Ja Euroopan parlamentilla on oikeus öö, koko komission tuella erottaa hänet. Ja tämä ehkä hieman jo muuttaa hänen suhdettaan Euroopan parlamenttiin ainakin vähän. Ja sitten on muistettava vielä sekin seikka, että poliittinen valvonta tulevaisuudessa kuuluu kokonaisuudessaan parlamentille ja korkean edustajan on raportoitava parlamentin suuntaan. Näin on sovittu silloin, kun ulkoasian hallinto perustettiin. Ja jos hän ei itse pääse raportoimaan täysistuntoon asioista tai valiokuntiin, niin hänen tilalleen on saatava joko komissaari, jos esimerkiksi puhutaan sitten vaikkapa Afganistanin kysymyksestä, niin silloin eh, puhutaan normaalista yhteisötuesta, sitten jos puhutaan siviilimissioista eh, ja toisaalta myös sotilaista aspekteista, tarvitaan eh, sellaiset komission edustajat, jäsenet, jotka vastaavat täysin näistä kysymyksistä. Sitten kun puhutaan pelkästään tästä ulko- ja turvallisuuspoliittisista kysymyksistä, trio puheenjohtajuuden edustajat voivat tulla kyseeseen ja poli, äh, äh, poliittisen vastuunkantajan tulee tällöin voida edustaa häntä. Eli neuvoston edustajasta ole kyse vaan pelkästään joko varapuheenjohtaja itse tai hänen edustajansa, jotka ovat siis tällä tavalla sitoutuneet äh, parlamenttiin tulemaan ja käytössämme olemaan. Tämä ei pelkästään ole tärkeää siksi, että tiedämme mitä tapahtuu, vaan myöskin siksi, kun tehdään tärkeitä strategisia päätöksiä, eh, Euroopan parlamentin ulkoisen on kuultava. Ja ihmisoikeudet ja puolustuspolitiikka eh, ovat asioita, joissa eh, meillä on myöskin tässä alivaliokunnassa erityistietoja ja taitoja. Ja Euroopan parlamentin Tässä viiden hengen ryhmää johtaa johtaja, joka sitten on kykenevä pyytämään asiakirjoja käyttöönsä halutessaan. Tästäkin on päätös tehty, eli tällainen kattava valvonta tulee voida olla mahdollista aivan samoin kuin tehdään myös kansallisissa parlamenteissa. Ja poliittisen valvonnan lisäksi tähän kuuluu myöskin se, että Euroopan unionin eh, lähetystöjen päälliköt ovat raportointivastuussa parlamentin suuntaan. He voidaan kutsua paikalle ja tietynlainen kuuleminen voidaan järjestää ennen kuin he virkaansa astuvat. Näin ei välttämättä tehdä, mutta oikeus siihen olisi olemassa ja kahdessa tapauksessa näin on jo tehtykin. Eli tietynlainen valvonta tässäkin mahdollistuu. Tämän lisäksi on todettava, että koko talousarvio asia kuuluu yhteispäätösmenettelyyn myöskin yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan osalta. Parlamentti on siis budjetista vastuussa ja tämä koskee myöskin talousarvion valvontaa. Sopimuksessa on todettu, että hallinnollinen talousarvio ja myöskin Parlamentin valvonta koskee eh, komissiota ja kaikki talousarvion osa-alueet, myöskin YTP eh, kuuluvat komission hallinnoinnin piirin ja näin ollen yhteisön piirin ja näin ollen valvonnasta vastaa Euroopan parlamentti. Mitä tulee siis kaikkiin näihin toimivaltuuksiin e EUn osalta, niin nyt ymmärtääkseni demokraattinen aukko on saatu tilkittyä eikä enää tyhjötä ole. Sitten kun puhutaan sotilaallisista asioista, jotka myöskin kuuluvat ulkoasian hallinnon eh, piiriin, niin jotkut päätökset on kuitenkin jätetty kansallisten parlamentin hoidettaviksi. Tietysti valvonnan mahdollisuus on aina olemassa kansallisilla parlamenteilla eh, silloin, kun ajatellaan, että kunkin maan hallitus on eh, neuvoston jäsenenä. Näin on aina ollut, mutta tätä oikeutta tulee vain voida hyödyntää. Tämän lisäksi esimerkiksi oman maani osalta voin sanoa, että kun eh, parlamentaarinen varauma on mahdollisuus silloin, kun sotilaita laitetaan operaatioihin mukaan. En tiedä, voidaanko tämä hajottaa, koska emme voi ajatella esimerkiksi sellaista operaatiota, jota ei parlamentaarisesti voi valvoa. Euroopan parlamentilla tätä oikeutta ei ole. Se on pelkästään kansallisilla parlamenteilla perustuslakien mukaan. Ja siksi tällaista eurooppalaista armeijaa ei myöskään näin vain voi perustaa, koska se puolestaan vaatisi sitä, että eh, päätösvastuu siirtyisi parlamentille ja näin pitkällä varmasti ei vielä olla, eikä vielä olla pitkään aikaan. Ehkä 20-30 vuoden päästä olla näin pitkällä, mutta ei vielä tänä päivänä Euroopan unionissa. Ja nämä kysymykset sitten ovat mitä ovat. Ja sitten kansallisten armeijoiden rahoittaminen. Se on myöskin asia, joka kuuluu kansallisten parlamenttien valvontaan. Ja näin ollen rajat ovat ihan selkeät, rajoitukset siis. Eli mitä Euroopassa tapahtuu, kuuluu parlamentille ja sitten tietyt asiat kuuluvat kuitenkin budjettivalvonnan osalta kansallisille parlamenteille. Eli mitään muita kremioita ei tarvita, koska tyhjiötilannetta tilannetta ei enää ole. Ja siksi mielestäni mitään uutta kokoonpanoakaan ei tarvita. Euroopan parlamentti ei myöskään olisi valmis eikä oikeudellisesti katsottuna myöskään kykenevä ottamaan tällaista kokousta hoitaakseen uskoisin, että kansalliset parlamentit eivät tähän myöskään olisi valmiita. Eli meidän tulisi toimia seuraavalla tavalla. Tulisi koordinoida asioita paremmin ja tiedotustoimet hoitaa paremmin. Eikä tätä voida hoitaa kerran vuodessa järjestettävän kokouksen tiimoilta, jossa sitten pidetään hienoja puheita. Ja oma äh, sihteeristö vielä sitten tähän mukaan. En tiedä, meillä on jo hankaluuksia äh, nykyistenkin esitysten ähm, lukemisessa. Eli että tällainen eh, laaja pompeusi rakennelma perustettaisiin, jolla ei kuitenkaan olisi mitään päätösvaltaa. Tuntuisi hieman odolta, koska päätösvaltaisuus on aina pelkästään joko Euroopan parlamentilla tai kansallisilla parlamenteilla eikä mm, parlamenttien, kansallisten parlamenttien valtuuksia voi tietenkään vaihtaa keskenään, vaan eh, valtuudet ovat eh, kuloisillakin parlamenteilla. Eli jos haluamme ottaa asiat vakavasti, eri tahoilla, kansallisesti ja EU-tasolla, eri instituutioissa, niin olisi tärkeää, että järjestämme hyvin tietojen vaihdon keskenämme, jotta mitään ei mene ohi. Ja tämä asia tulisi hoitaa nimenomaan päätöksiä tekevien tahojen välillä, eli joko ulkoasiain edustajien tai puolustusasioista vastaavien tahojen välisen tietojenvaihdon kautta. Mielestäni tämä voi olla mahdollista vain ulkoasian valiokuntien yhteistyön ja yhteydenpidon kautta. Ja tällöin puhutaan siis Euroopan parlamentin ja kansallisten parlamenttien kyseisten valiokuntien yhteyksistä. Mitään uutta sihteeristöä mielestäni ei tarvittaisi, parlamentti voisi nämä kysymykset hoitaa. ja kustakin kansallisesta parlamentista sihteeristä löytyisi yhteyshenkilö ja äh, näitä kanavia kautta äh, on mahdollista olla suullisesti ja kirjallisesti yhteydessä toisiinsa. Ja niin kuin puheenjohtaja Albertinikin on tehnyt ja itse, kun puheenjohtajana toimin, oli mahdollista järjestää säännöllisin väliajoin näitä tapaamisia Brysseliin. Ehkä niitä tulee tiivistää tai järjestää useammin ja ehkä organisoida kokoukset hieman paremmin sisällöllisesti, eli että keskityttäisiin tiettyihin aiheisiin, esimerkiksi puolustusvirasto Sehän on Euroopan parlamentin valvonnan alainen, mutta hankinta ynnä muut toimet ovat sellaisia, niissä myös kansallisilla parlamenteilla on oma roolinsa. Ja tärkeää on tällaisissa kysymyksissä tiedottaa toisiamme, olla yhteydessä toisiimme. Eli että riittävän usein järjestetään tällaisia asiatapaamisia, asiakokouksia, ei sellaisia eh, pompöösejä kerran vuodessa pidettyjä hienoja konferensseja, joissa Ashton tulee ja tiedottaa meitä asioista ja sillä homma on hoidettu. Ei näin, ei tällä tavalla. Vaan olisi tärkeää, että toimimme pragmaattisesti tässä ihan eh, lähikuukausina jo ja toivottavasti Roaston ensimmäinen joulukuuta pääsee itse tulemaan. Ei sekään vielä varmaa kuitenkaan ole. Ja tärkeää olisi sitten ihan kunnolla sisällöllisesti asioita tarkastella. Ja tällä tavalla todellakin mahdollista kunnollinen lähempi yhteistyö keskenämme. Kiitos. Merci, Monsieur Brock. La parole... Kiitos edustaja Brokille ja nyt annan puheenvuoron herra Dikarmille. Oh, oh. Kiitos puheenjohtaja. Hyvät kollegat, hyvät naiset, hyvät herrat, minä puolestani pyydän anteeksi Andre Flaun puolesta, joka on entinen puolustusministeri, ei pystynyt tänä päivänä tulemaan tänne, koska hän on välittäjän tehtävissä kuninkaan toimesta. Minä onnittelen Euroopan parlamenttia Brysseliä että se on järjestänyt tämän yhteisen tapaamisen kansallisten parlamentin edustajien kanssa. Puhutaan yhteistä turvallisuus- ja puolustuspolitiikasta sen jälkeen, kun Lissabonin sopimus on astunut voimaan. Minä haluan kiittää aivan erityisesti eh, puheenjohtaja Gabriele Albertini, joka on Euroopan parlamentin ulkoasian valikunnan puheenjohtaja. Haluan kiittää myös teitä, herra Danjan, joka olette turvallisuus- ja puolustuspolitiikan alivalikunnan puheenjohtaja. Te teitte tämän aloitteen parlamenttien välisestä tapaamisesta. Se on tällä hetkellä mm, erittäin hyvä. Se on erittäin hyödyllinen kansallisille parlamenteille, mutta myös Euroopan parlamentille. Kyllä, te puheenjohtaja varmasti tiedätte, mikä siviiliaspekti on kyseessä tässä kaikessa tässä uudistusprosessissa. Kiitän kollega Brokia hänen johdantopuheenvuorostaan ja sanoistaan, jotka mm, hän katsoo Euroopan parlamentin näkökulmasta tätä ongelmavyyhteä tänä päivänä ja tilannetta tänä päivänä. Minä omasta puolestani haluaisin omissa sanoissa pystyä takaamaan tämän legitimiteetin, kun valvotaan tätä turvallisuuspolitiikkaa. Miten voidaan äh, valvoa voiman käyttöä legitiimistä ja me voimme myös pohtia sitä, mikä pitää olla voimankäytön valvontaa ja mikä on Euroopan parlamentin aloitteellisuus tässä kansallis- suhteessa kansallisiin turvallisuuspuolustuspolitiikkoihin ja miten niitä voidaan yhdessä viedä eteenpäin. Ennen kuin esittelen nämä voimalinjat, minä haluan korostaa kuitenkin, kuinka tär- paljon Belgian parlamentti painostaa tämän merkittävyyttä, kun mehän vedämme nyt tätä Euroopan unionin puheenjohtajuutta. Meillä on omat näkemyksemme asiasta, mitä tulee Belgian parlamenttiin. Me olemme täällä voimallisesti läsnä. Minulla on täällä kaksi muuta kollegaa, mutta sen lisäksi meillä on kaksi parlamenttien välistä tapaamista tulossa. Euroopan asioiden parlament, parlamenttien valiokuntien Euroopan asioiden puheenjohtajien tapaaminen 18. ja 19. lokakuuta tänä vuonna. Rova Catherine Ashton EUn korkean edustaja ulkopoliittisissa kysymyksissä on pohtinut näitä asioita ja hän tulee myös osallistumaan tähän mielipiteen vaihtoon kansallisten parlamenttien ulkoasiain valiokuntien puheenjohtajien yhteistapaamiseen. Sen jälkeen 25 lokakuuta, samana vuonna siis 2010, Brysselissä järjestetään 44. 44. konferenssi, joka kulkee nimellä COSAC. Jos ajatellaan tätä entistä yhteistä ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa, nykyistä puolustus- ja turvallisuuspolitiikkaa, niin se, ne, ne kytketään tähän samaan. Kaikki kansalliset parlamentit on kutsuttu tähän vastaamaan kysymyksiin. Heille on lähetetty jo kyselykaavakkeet etukäteen. Kosakin sihteeristö tulee sitten tekemään yhteenvedon tästä. Siitä tulee 14 puolivuotisraportti raportti Kosakin toiminnasta. Minä haluan myös muistuttaa teille, että EUn parlamenttien puhemiesten kokous pidettiin toukokuussa 2010. Siellä puhuttiin kansallisten parlamenttien ja Euroopan parlamentin puhemiesten kanssa. Siellä puhuttiin YTPPn merkityksestä. Siellä korostettiin, kuinka tärkeä rooli kansallisilla parlamenteilla on valvonnassa tulevaisuudessa YTTPssä, kuin myös yhteisessä ulkopolitiikassa ja yhteisessä turvallisuus- ja puolustuspolitiikassa. Sen takia tämä parlamenttien puhemiesten konferenssi antoi Belgian parlamentille mandaatin laatia yhteistyössä Euroopan parlamentin kanssa ehdotuksen, jossa puhuttaisiin siitä, miten tätä valvontaa voitaisiin harjoittaa. Tämä ehdotus tullaan antamaan seuraavalle puhemiesten konferenssille, joka pidetään keväällä 2011 Bel- Madridissa toukokuun lopulla 2010 COSAC korosti pitämässä kokouksessaan sen jälkeen, mitä se oli hyväksynyt tämän kokouksen päätteeksi, se sanoi, kuinka poliittisesti tämä on tärkeä alue. COSAC korostaa, kuinka tärkeä rooli kansallisilla parlamenteilla on parlamentaalisessa valvonnassa, kun valvotaan yhteistä turvallisuus- ja puolustuspolitiikkaa Eli kysymys valvonnasta, parlamentaarisesta valvonnasta yhteisessä turvallisuus- ja puolustuspolitiikassa on yhä aktuelli, erittäin aktuelli kysymys. Me olemme uudessa toimintaympäristössä Lissabonin sopimuksen astuttua voimaan. Meillä on uusia tekijöitä, kun ajattelemme turvallisuutta ja Euroopan puolustusta. Sen takia, jos me ajattelemme miten, miten sopimusta on muutettu vuonna 1954 jälkeen. 31. maaliskuuta 2010 päätettiin käynnistää prosessi, eli lopettaa, eli lopettaa VEU, Länsi-Euroopan unioni. Meillä on myös tämä monenkeskinen äh, monenkeskisestä avusta puhuva lauseke Lissabonin sopimuksessa. 27 jäsenvaltio ovat sitä mieltä, uudet vaiheet ovat nyt avautumassa yhteisessä turvallisuuspolitiikalle, eli sen myötä VEU voi lopettaa historiallisen toimintansa ja roolinsa, eli se voidaan aivan perustellisesti lakkauttaa. Se tarkoittaa myös sitä, että VEUn kokoustoiminta myös loppuu. Se on ollut myös jonkinlainen parlamenttien välinen toimintaelin, Eli se ei enää ole olemassa, koska se lopettaa toimintansa viimeistään kesäkuussa 2011. Eli tässäkin voitaisiin heittää teille ja miettiä, mikä tulee olemaan tämän toiminnan seuraaja, mikä elin tulee olemaan tämä seuraaja. Jos puhutaan parlamentaarisesta valvonnasta eurooppalaisessa turvallisuudessa ja puolustuksessa, minkälaista se tulee olemaan? Millä tavalla kansalliset parlamentit 27 jäsenvaltiosta voisivat keskustella yhdessä yhteisestä turvallisuus- ja puolustuspolitiikasta Euroopassa, miten voidaan käydä vuoropuhelua eri toimijoiden välillä. Miten voidaan parantaa yhteistyötä parlamenttien välillä yhteisessä ulko- ja turvallisuuspolitiikassa, yhteisessä turvallisuus- ja puolustuspolitiikassa. Eli tässä korostetaan, että Euroopan parlamentin ulkoasianvaliokunta tulee vuosittain järjestämään mielipiteiden vaihtotapaamisen, johon kutsutaan kansallisten parlamenttien edustajia jäsenvaltioista. Tässä puhutaan kaikista ulko- ja turvallisuus- ja puolustuspolitiikkaan liittyvistä asioista. Jotkut ovat sanoneet jo, että tässä on kaksoisdemokratia äh, vaje koska parlamentilla on vain vähän toimin päätösvaltaa Euro, kansallisilla parlame, europarlamentilla on vähän toimintavaltaa ja kansallisilla parlamentilla pitäisi olla paljon enemmän valtaa, mutta ei olla vielä tajuttu, kuinka monimutkaista tämä päätöksentekoprosessi Euroopan tasolla on eh, yhteisessä turvallisuus-, puolustus- ja ulkopolitiikassa. Eli miten voimme taata tämän eh, demokraattisen legitimiteetin, kun puhutaan yhteistä ulkoturvallisuus- ja puolustuspolitiikasta. Miten voidaan välttää tätä pirstaloitumista, kun harjoitetaan parlamentaarista valvontaa? Tämä on, tällä tulee olemaan seurauksena se, että sen avoimuus ei ole taattua eikä sen yhtenäisyys ole taattua. Miten, me voidaan, miten voisimme parhaiten kytkeä yhteen tehokkuuden, ja, joka olisi hyväksyttävissä kaikkien toimesta. Tämähän on kaikissa keskusteluissa otettu esillä. Tästä on tehty mielenkiintoisia analyysejä ja se tullaan pian julkaisemaan ainakin täällä Belgiassa, koska se on Belgiassa belgialaisten toimesta tehty. Kaikkia näitä kysymyksiä pitää pohtia, niihin pitäisi saada vastaukset lähikuukausina. Puheenjohtaja Donjon viittasi jo tähän, hän puhui Lissabonin sopimuksesta, sen pitää olla se punainen lanka ja sen artikla 36 myöntää Euroopan parlamentille yleisoikeudet tulla kuulluksi. Se haluaa kuulla korkea edustaja yhteisestä turvallisuus- ja puolustuspolitiikasta ja mikä on keskeistä turvallisuuspolitiikalle, puolustuspolitiikalle ja ulkopolitiikalle. Tämä korkea edustaja tulee tulee toimimaan yhteistyössä Euroopan parlamentin kanssa ja parlamentti tulee myös tekemään yhteistyötä neuvoston kanssa. Ja meidän täytyy tajuta, mitä, miten paljon on edistytty jo yhteisessä turvallisuus- ja puolustuspolitiikassa. Tässä yhteydessä se vastaa ehkä, tämä vastaa jon, tämä vastaa jossain määrin Brokin johdantoon, kun puhutaan artiklasta 9 ja kansallisista parlamenteista. Siinä sanotaan, että Euroopan parlamentti ja kansalliset parlamentit päättävät yhdessä siitä, miten järjestetään ja, eteen, ja viedään eteenpäin tehokasta parlamentaarista yhteistyötä EU:ssa. Samassa pöytäkirjassa artiklassa 10 sanotaan, että parlamenttien välinen konferenssi, joka on erikoistunut EUn puolustusturvallisuuspoliittisiin kysymyksiin. Nämä parlamenttien väliset konferenssit voivat keskittyä erityisteemoihin, nimenomaan puhuakseen yhteisestä turvallisuus- ja puolustuspolitiikasta ja yhteisestä puolustuksesta. Hyvä puheenjohtaja, hyvät kollegat, on välttämätöntä jatkossakin asettaa yhteinen turvallisuus, puolustus ja ulkopolitiikka – valvonnan alaiseksi. Se pitää olla parlamenttien välistä yhteistä valvontaa. Meillä on 27 jäsenvaltiota ja minä olen sitä mieltä, että kansalliset parlamentit ovat myöntäneet tämän tärkeyden. Jos Lissabonin, kun kerran Lissabonin sopimusta on lähdetty toteuttamaan, meidän täytyy sitoa kansalliset parlamentit EUn toimintaan tiiviimmin. Mutta, mutta tässä onkin käynyt ehkä päinvastoin. He ovat saaneet vähemmän informaatiota ja he tietävät yhä huonommin, mikä on heidän roolinsa tässä YTTPssä ja UTPssä. Meidän täytyisi myös ottaa huomioon yleinen mielipide. Meidän täytyy muistaa, että on kyse kansallisista parlamenteista, joilla on toimivaltuudet. Niillä on oikeus ylläpitää, huoltaa joukkoja ulkomailla. Heidän, heillä on myös omat budjettinsa siihen. Nämä ovat elementtejä, jotka eivät ole ristiriidassa keskenään. Kyllä ne voisivat olla myös laajentamassa tätä parlamentaarista valvontaa ja sen toimivuutta. Tällä hetkellä meillä on erilaisia optioita pöydällä, kun puhutaan parlamentaarisesta valvonnasta. Monet kansalliset parlamentit ovat jo ilmaisseet kantansa valiokuntiensa kautta, olipa kyse sitten Euroopan asioiden valiokunta tai ulkoasioiden valiokunta tai täysistunnoissa. Jokaisessa esityksessä on eroavaisuuksia maasta toiseen, oliko se koosta tai valtuuskunnan koosta tai logistiikasta, rahoituksesta, miten kokouksia, kuinka tiheästi tapaamisia järjestetään. Mutta hyvä puheenjohtaja, minun jos minä pitäisi puhua tässä nyt tyhjentävästi, miten eri maissa näihin on reagoitu, minkälaisia ehdotuksia on tehty, niin, niin se voisi kyllä antaa paljon lisäsisältöä meidän keskusteluun, mutta en lähde nyt ihan tyhjentävästi, mutta kerron joistakin optioista. Ensimmäinen optio, joka tuli VUn yleiskokouksesta viime vuoden syyskuulta, jossa puhuttiin parlamenttien välisestä pysyvästä konferenssista, konferenssista joka keskittyisi YUTPP ja YTPP. Se mainitaan. Siinä viitataan Lissabonin sopimuksen pöytäkirjan numeroon yksi. Siinä on 27 kansallista parlamenttia Euroopan parlamentti. Kansalliset valtuuskunnat olisivat ö, numeri olisivat määrältään suhteutettuja kansallisten parlamenttien, Euroopan valiokunnan ja ulkoasianvaliokunnan kokoon siellä olisi kahdesta kahdeksan jäsentä ja siihen suhteutettaisiin Euroopan parlamentti sillä tavalla, että se heijastuisi, heijastaisi sen roolia YTPPn ja YTPn toteuttamisessa ja sen roolista päätettäisiin yhdessä. Tämä pysyvä konferenssi laatisi vuosiraportin jossa se vastaisi, jos, ja se koostuisi kahdesta valiokunnasta, yksi ulkoasioista vastaava, yksi puolustusasioista vastaava valiokunta, eli voitaisiin ottaa siihen kaikki yleispoliittiset kysymykset, ja siellä puhuttaisiin myös operaatioista, ja varustelukysymykset. Sillä olisi sihteeristö, joka olisi osittain pysyvä ja osittain kiertävä, ja sitä rahoitettaisiin kansallisten parlamenttien toimesta. Se kokoontuisi kerran vuodessa ja silloin voitaisiin pitää kaksi puolivuotiskokousta kahdessa pääkaupungissa, jotka olisivat siis puheenjohtajamaiden pääkaupunkeja. Jos ajatellaan logistiikkaa, yksi EUn toimielin voisi antaa käyttöön toimisto, käännös, tulkkaus, materiaalin ja tämä infrastruktuuri rahoitettaisiin Eurooppa-neuvoston toimesta sen parlamentaarisen yksikön toimesta. Tämä oli ensimmäinen optio. Toinen optio käsittäisi sen, että uskottaisiin tämän YTPn, YTPPn ja YTPn valvonta Kosakille. Silloin se voisi harjoittaa sitä puolivuotiskokoustensa toimesta. Se voisi järjestää ylimääräisiä kokouksia, istuntoja ja muuta en ehkä järjestyssääntöjään ja se voisi ehkä tämä on mielestäni jonkinlainen minimalistinen optio. Kolmas optio olisi se, että tämä parlamentaarinen valvonta uskottaisiin yhteistyöfoorumille, joka olisi olemassa. Se olisi kansallisten parlamenttien ulkoasian valiokuntien puheenjohtajien konferenssi ja kansallisten parlamenttien puolustusasiain valiokuntien puheenjohtajien pysyvä konferenssi. Tälle foorumille anta, uskottaisiin, annettaisiin tehtäväksi päättää tästä valvonnan toteutumisesta. Parlamentaarinen valvonta voisi tapahtua joko yhden ainoan KOFAKin toimesta tai Kodak, laajennetun Kodakin toimesta. Eli näissä valtuuskunnissa olisi kuusi edustajaa per jäsenvaltio plus kuusi edustajaa Euroopan parlamentista. Tää, siihen kuuluisi myös sihteeristö Siihen pitäisi kuulua kansallisesta parlamentista kiertävän jäsenyyden perusteella, puolivuotisjäsenyyden perusteella. Minähän tässä sanoin jo, että tämä voitaisiin kytkeä siihen Ranskan senaatin päätöslauselmaehdotukseen tämä vastaisi sitä rakennetta, jossa otettaisiin huomioon Kofakin puheenjohtajien kokoukset ja Kofakin puheenjohtajien kokoukset. Tämä ehdotus on lähtenyt ulkoasianvaliokunnasta Iso-Britanniasta. Toinen ehdotus, joka, on, joka sitoutuu tähän, kuuluu tähän kolmanteen optioon, tulee Italiasta. Se järjestettäisiin konferenssi yhteistä ulko- ja turvallisuus- ja puolustuspolitiikasta, johon sidottaisiin kansallisten parlamenttien ja Euroopan parlamenttien edustajat Italialle. Siellä senaatti ja edustajanhuone ovat ottaneet jo kantaa tähän täysistunnossaan. Voidaan myös sanoa, että Ranskan esityksessä olisi kuusi edustajaa per jäsenvaltio, kuusi edustajaa Euroopan parlamentista. Kokoukset pidettäisiin Brysselissä kaksi kertaa vuodessa ja sihteeristöön tulisi jäsenvaltioista. Hyvä puheenjohtaja, te näette, että kansalliset parlamentit ovat todella lähteneet pohtimaan tätä rakennelmaa, minkälainen siitä tulisi, ja ehdotuksia tulvii koko ajan lisää, eli kyllä tämä on lähtenyt hyvin liikkeelle, mutta mutta meidän täytyy laittaa nämä kaikki pöydälle ja keskustella tästä siitä sitten, mutta ehkä ei tänään ihan kaikkia. Mutta jokaisessa optiossa on paljon muuttujia, niitäkin pitää tarkastella, ne pitää huomioon. Voidaan nähdä, että joissakin ehdotuksissa kehitellään enemmän Euroopan parlamentin roolia, joissakin taas kehitellään enemmän sen... Öö, turvallisuus- ja puolustuspolitiikan aliovalokunnan rooli ja onko se vain alivaliokunta ja niin edespäin. Nämä ovat ehdotuksia, jotka muuttuvat parlamentista toiseen. Eli te olette nyt kuulleet, kuinka intensiivisesti tähän on, tähän on lähdetty, kun puhutaan stä ja YTPPstä. Nekin muuttuvat aika paljon. Paljon keskusteluja on vielä meneillään. Jotkut kannanotot joitakin kantoja vielä löyty lukkoon. Mutta mikä mandaatti annetaan tälle EUn parlamenttien puhemiesten konferenssille, niin Belgian parlamentti jatkaa työtä tässä. Ja hyvä puheenjohtaja, voin sanoa, että tämä nykyinen kokouskin tulee kartuttamaan meidän pohdiskelutyötänne. Kiitos paljon. Kiitos, hyvä kollega. Meillä on vajaa tunti aikaa keskustelulle ja 20 puheenvuoropyyntöä pyydän, että rajaatte puheenvuoronne kolmeen minuuttiin. Meillä on tapana rajata näitä puheenvuoroja tiettyyn aikaan. Ranskan senaatin puolustusvaliokunnan varapuheenjohtaja, olkaa. Niin, Saksaksi haluaisin ensinnä kiittää Elmar Brokia eh, siitä, mitä hän sanoi. Selvää, mitkä tässä nyt tarkoitusperät ovat, mutta ymmärtän, että me ihan samaa mieltä kanssanne kuitenkaan voi olla. Haluaisin kiittää myös eh, herra Dykarmea hänen sanoistaan, koska hän avasi todella tämän keskustelun. Hän kiittää Belgian parlamenttia siitä vaivannoista, jota se on nähnyt tässä työssä. Ei ole mitään syytä muistuttaa teille kaikille, että BEUn on ainoa instanssi, ainoa toimielin, eh, jossa on 27 kansallisten parlamenttien edustajat, joka on järjest- kokoontunut järjestelmällisesti keskustelemaan yhdessä eurooppalaista puolustuksesta kymmenen ja valtiota ja hallitusta oli aluksi mukana, mutta he ovat päättäneet kuitenkin nyt lopettaa sen toiminnan ensi vuoden kesäkuussa, kuten eh, herra sanoi. Mutta kollegat hyvät, ei voi edetä niinkin herkällä alueella, joka liittyy kansalliseen suvereniteettikysymykseen ilman demokraattista valvontaa. Valvonta, jota yksi ainut Euroopan parlamentti harjoittaa, ei todellakaan olisi riittävää meidän mielestämme. Minä muistan, että, muistutan, että päätökseen, puolustukseen liittyvät päätökset kuuluvat nimenomaan jäsenvaltioiden hallitusten piiriin, ja Euroopan parlamentti ei pysty valvomaan kansallisia hallituksia. Tämän lisäksi kansalliset parlamentaarikot äänestävät puolustusbudjetista ja valtuuttavat näin ollen tilaisuuden tullen sitten lisä, joidenkin miten käytetään voimavaroja armeijaa konfliktitilanteessa. Yksimielisesti on päätetty, että VU lakkautetaan, mutta Pitääkö se korvata jollakin rakenteella, jonka myötä voitaisiin koota yhteen parlamentaarikki, jotka ovat erikoistuneet puolustuskysymyksiin 27 jäsenmaasta. Voitaisiinkin ajatella, ajatella Kosakia mallina, joka on instanssi, joka on saanut, jolla, joka on toiminut jo vuosien ajan. Mutta tämä edellyttää sitä, että siihen pitäisi saada Euroopan parlamentin edustaja. Se voitaisiin sillä, sillä tavalla voitaisiin kytkeä yhteen Euroopan parlamentti ja kansalliset parlamentit. Pöytäkirja kansallisista parlamenteista Lissabonin sopimuksessa sanoo, että COSAC, ja nyt siteeraan, minä siteeraan, voi järjestää parlamenttaarivälisiä konferensseja erityisaiheesta erityisesti jos halutaan keskustella – yhteisestä turvallisuus- ja puolustuspolitiikasta ja yhteisestä puolustuspolitiikasta. On siis mahdollista tämän perusteella harkita kosakin tyyppisiä kokouksia, johon tulisi meidän edustajamme puolustuspolitiikassa valiokunnista. Eli meillä pitäisi olla jonkinlainen eh, parlamenttien välinen jatkun seurantaelin, Meillähän on hyvät kollegat ratkaisu tähän. Miten me voimme jatkossa taata yhteydet parlamenttien ja Euroopan parlamentin välillä, kun on kyse puolustuskysymyksistä. Nykytilanneessa parlamentit eivät kyllä voi toimia täysivaltaisesti, eli niiden pitää voida parantaa tätä nykytilannetta. Hyvä muotoilu olisi se, että voitaisiin liittää yhteen nämä eri seurantamuodot ja eri legitimiteettimuodot, jotka ovat jo olemassa tänä päivänä. Kiitos paljon tarkkaavaisuudestanne. Kiitos Robert Walterille, joka edustaa eh, Iso-Britannian ylähuonetta. Olkaa hyvä. Uh, Kiitos eh, puheenjohtaja. Kiitän siitä, että saan puheenvuoron ja että sanoitte, että ennustan edusta Isoa-Britanniaa, vaan myös VEUta. Teidän päätöslauselmassanne sanottiin, että maa, tai sinä sanottiin, että me emme ole oikeudellisesti oikeutettuja valvomaan parlamentaarista valvontaa. No, oli miten oli. Olen iloinen siitä, että olen täällä ja että täällä on VU muitakin edustajia, joten jos en pääse täältä itse omin jaloin ulos tämän puheenvuoron jälkeen, niin he voivat ainakin sitten minun ruumiini täältä ulos raahata. No, kuten jo sanoin, on tehty useita aloitteita, jotka ovat käynnissä tällä hetkellä. Ja se, mikä ohjaa kansallisia parlamentteja, on se näkökanta, joka on tullut esiin jo täällä monissa puheenvuoroissa, nimittäin se, että kansalliset parlamentit ja kansalliset hallitukset hoitavat sotilaalliset joukot ja ne maksavat niistä joukoista ja silloin he päättävät myös kuinka ja kuka nämä joukot aseistaa ja varustaa. Me puhumme nyt tässä hallitusten välisestä politiikasta, joka on otettu uudelleen käyttöön Lissabonin sopimuksessa toisella tavalla. Ne, jotka ovat tarkastelleet tätä lähemmin ja ainakin VEUssa me olemme näin tehneet, me tapaamme huomenna Brysselissä muutenkin niin näkevät, että nämä kaikki ajatukset, joita tulee kansallisista parlamenteista ja meiltä, ovat hyvin moninaisia. Ne tulevat usein niiltä, jotka haluavat säilyttää tai luoda uuden tällaisen elimen eh, aina niihin, jotka ovat sitä mieltä, että ei pitäisi tehdä mitään ja jättää kaikki Euroopan parlamentille. Olen myös todennut, että tässä päätöslauselmassa, jonka mainitsin, että artiklassa 90 sanotaan, että muistutatte, että Euroopan parlamentti on ainoa ylikansallinen elin, jolla on oikeus harjoittaa demokraattista valvontaa EUn turvallisuus- ja puolustuspolitiikasta. No, minä uskon, että kaikki kansallisten parlamenttien edustajat täällä olisivat eri mieltä tästä lausekkeesta ja haluaisivat löytää siihen vaihtoehtoisen mallin. Kuten kollegani Ranskasta juuri sanoi, on myös ajatus siitä, että luotaisiin jonkinlainen COSAC-tyyppinen järjestelmä, jossa olisi yhtäläinen edustus kansallisista parlamenteista ja Euroopan parlamentista, joka tapaisi kaksi kertaa vuodessa, eikä sillä olisi mitään pysyvää äh, tällaista äh, virastoa tai muuta. No minusta tämä nyt on hieman passiivinen muoto minusta, se, että mm, parlamentaarikot kokoontuvat yhteen ja että heille kerrotaan asioista – se ei välttämättä olisi mikään tapaaminen, joka harjoittaisi varsinaista toimintaa. Minä uskon tähän nykyiseen kokousmalliin paremmin, jossa on suhteellinen edustajamäärä kansallisista parlamenteista, joka tapaisi täysistunnoissa kaksi kertaa vuodessa, järjestäisi tapaamisia, sektoriaalisia tapaamisia, meillä olisi pieni sihteeristö ja joka olisi proaktiivinen, joka kykenisi harjoittamaan parlamentaarista toimintaa, koska minusta meidän ei tule unohtaa kansallisina parlamentaarikkoina että yhteinen turvallisuus- ja puolustuspolitiikka, vaikkakin se on hallitusten välistä, niin se on luonut tänne Brysseliin jo erilaisia institutionaalisia äh, rakenteita, joka vaatii myös kansallisten parlamenttien valvontaa. Ajatellen kopsia, sotilasvaliokunta, puolustusvirasto ja niin edelleen ja niin edelleen. Sen vuoksi pyytäisin, että kansallisten parlamenttien kollegat eivät unohtaisi sitä keskeistä roolia, mikä VEUlla on 25 vuoden aikana ollut ja toivon, että jatkossakin meillä on vastaavanlainen elin. Kiitos kollega. Euroopan parlamentista edustaja Görens, olkaa hyvä. Merci, monsieur le président. Kiitos puheenjohtaja. Kuulimme VUn yleiskokouksen puheenjohtajan näkemyksen turvallisuuskysymyksistä. Minun täytyy sanoa, että täytyy kunnioittaa tätä yleiskokoutta siitä työn laadukkuudesta, jota on tehty sen perustamisesta lähtien. Joku sanoi äskettäin, että nämä raportit eivät kiinnosta ketään. Ei se ole totta. Minä haastan kenet tahansa tässä nyt ja, ja voin tässä nyt vedota, että ne ovat todella korkealuokkaisia laadullisia raportteja. Ne, jos olette, olette olleet läsnä näissä VUn kokouksissa. Toiseksi meidän pitäisi lähteä liikkeelle erittäin pragmaattisesti, kun puhutaan parlamentaarisesta valvonnasta. Olkaamme pragmaattisia. Budjettikysymys. Kansalliset parlamentit sanovat viimeisen sanansa kun on kyse valvonnasta, on kyse jäsenvaltio, silloin on kyse kansallisesta parlamentista jos puhutaan sitoutumisesta, niin se on kansalliset parlamentit, sotilainen varustelu, ohjelmointi, sotilainen ohjelmointi keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä, silloin on kyse kansallisista parlamenteista ydinkys, ydinasekysymys silloin, niin kansallisilla parlamenteilla on myös tässä viimeinen sana. Mutta molemmilla parlamenteilla on sanansa sanottavana tähän. Joka tapauksessa minä tiedän, että 25 jäsenvaltiota 25 eivät sano mitään. On olemassa myös koko joukko, on olemassa paljon demokratian vajetta. Voimme tehdä inventaarin, ihan rehellisen inventaarin demokratian vajesta. Ja minä pyydän, että annatte Euroopan parlamentista jollekin jäsenelle tehtävän ja jollekin jäsenvaltion edustajalle tehtävän lukea saman tekstin tästä samasta demokratiavajeesta ja sieltä sitten löytää joitakin linjauksia ja tehdä ehdotuksia, joista voitaisiin keskustella seuraavassa kokouksessa, jotta voisimme olla vakuuttuneita siitä, että puhumme kaikki samasta asiasta. Toinen kommentti tai huomio kaikki ne muotoilut, joita herra Ducarme täällä sanoi, äsken, joista hän luetteli äsken, kaikki ne muotoilut jättävät kuitenkin pahavia, pahoja puutteita. Kosak ei tässä nyt pidä olla harhaluulien vallassa. Siellä usein pidetään, kuullaan 27 synkkää yksinpuhelua, joskus siihen tulee 28 yksinpuhelua lisää, siellä on 27 kansallisen parlamentin edustajia ovat tottuneita kuuntelemaan puhumaan yksin. Ei siellä käydä todellista vuoropuhelua. Pitäisi todella keskustella, vaihtaa näkemyksiä ja mielipiteitä. Puhemiesten konferenssi. Se on aika usein kyse silloin 27 parlamentaarisen enemmistön edustusta. Onko tämä riittävän demokraattista? Uskoakseni ei. Tähänkin pitäisi saada enemmän monimuotoisuutta, kun näitä yleiskokouksia ryhdytään kokoamaan laatimaan. Ja toivon, että en ylitä tässä minulle annettua kolmea minuuttia. Minä teen tässä nyt ehdotuksen, tai että me, voisimme, että me toimisimme mahdollisimman pragmaattisesti, jotta me todella puhuisimme samasta asiasta, lukisimme samaa tekstiä ja puhuisimme samoin sanoin samasta asioista. Kiitos. Rouva Melgard Tanskan parlamentista. Olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja, kiitos puheenvuorosta ja kiitokset siitä, että on tehty aloite tähän kokoukseen tälle päivälle. Minusta tämä on hyvä mahdollisuus voida vaihtaa näkemyksiä kollegoiden kesken tulevasta yhteistyöstä ja siitä yhteistyömuodosta, jota me haluamme EUn yhteisestä turvallisuus- ja puolustuspolitiikasta. Tanskan kansankäräjillä me olemme käynnistäneet tällä hetkellä keskustelut aiheesta ja kansankäräjillä on lähdetty tällaiseen yhteistyöajatukseen EUn yhteisestä turvallisuus- ja puolustuspolitiikasta, luonnollisesti Lissabonin sopimuksen pohjalta. Meidän kaikkien mielestä parlamentaarinen valvonta on erittäin tärkeää kansallisille parlamenteille – ja lähtökohtana Tanskan kansankäräjät äh, tukevat äh, britti ylähuoneen edustajan näkemyksiä siitä, äh, että ulko, parlamenttien ulkopoliittisten valiokuntien puheenjohtajien tapaaminen voitaisiin korvata tavallaan tällaisella parlamentaarisella kokouksella tai konferenssilla kaksi kertaa vuodessa tällainen konferenssi. Siellä voisi olla kuusi edustajaa jokaisesta parlamentista sekä puheenjohtajat puolustusvaliokunnista olisivat pysyviä jäseniä. Edellytys sille, että Tanskan kansankäräjät voivat tätä tukea, on se, että Eurooppa-valiokuntien puheenjohtajat olisivat myös pysyviä jäseniä samalla tasolla kuin puolustus- ja ulkopoliittisten valiokuntien puheenjohtajat. Mielestämme se on erittäin tärkeää ajatellen yhteistyötä kansallisten parlamenttien kesken liittyen nimenomaan valvontaan. Eli se, että Eurooppa-valiokuntien puheenjohtajat saavat varman paikan näissä kokouksissa. Kansankerjat työskentelee myös sen eteen, että poliittinen vastuu kokousten järjestelystä äh, annetaan äh, EUn troikalle ja että äh, sihteeristö olisi sitten Kosakin sihteeristö, Troikan sihteeristö ja sitten Brysselin kansallisten parlamenttien edustustojen sihteeristö. Meidän mielestämme pitää käyttää jo olemassa olevia resursseja Kosakin sihteeristössä niin, että he voivat tukea ja auttaa tällaisen parlamentaarisen kokouksen järjestämisessä. Me vastustamme sitä, että perustettaisiin erillinen sihteeristö tukemaan tätä uutta parlamenttien välistä konferenssia. Minä olen Tanskan Eurooppa-valiokunnan puheenjohtaja ja olen luonnollisesti hyvin kiinnostunut äh, olemaan edustajana. Me Tanskassa olemme sitä mieltä, että on tärkeää tehdä yhteistyötä, ajatellen varsinkin tätä uutta tilannetta äh, Lissabonin sopimuksen pohjalta. Merci. Kiitos. José Luis Arno Portugalin puolustusvaliokunnan puheenjohtaja. Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin kiittää parlamenttia ja alivaliokunnan puheenjohtajaa erityisesti tämänpäiväisen kokouksen järjestämisestä. Jos nyt jatkaisin siitä, mitä Elmar Brock puheenvuorossa jo totesi, ja mä huomioisin myöskin Belgian eh, edustajan puheenvuoron. Tässä eh, pitäisi pitää mielessä kaksi avainkysymystä. Ensinnäkin, kun puhutaan puolustuspolitiikasta, on erittäin tärkeää että Lissabonin sopimuksen myötä on kuitenkin mahdollistettu tietynlainen valvontamekanismi. Ja tämä mekanismi, sen tulisi sisältää kaksi elementtiä. Ensinnäkin eh, Euroopan tason valvonta, ja sehän tuleekin eh, huomioiduksi mm, uuden Lissabonin sopimuksen myötä. Ja sitten toinen ulottuvuus liittyisi siihen, mikä vastuu jää kansallisille parlamenteille silloin, kun puolustuskysymyksistä puhutaan. Ja tässä esimerkiksi budjettikysymykset ja kalustuston myöntäminen eh, joukoille tarvittaessa tulevat kyseeseen. ja myöskin joukkojen käyttö kansallisella maaperällä. VEU aikaisemmin vastasi tämän tyyppisistä kysymyksistä. Se raportoi tuolloiselle neuvoston korkealle edustajalle, mutta poliittisesti tarkastellen eh, poliittinen johto ei juurikaan äh, huomioinut, huomioinut näitä esityksiä. Korkea edustaja ei juuri koskaan äh, tullut VUn parlamentaarisiin tapaamisiin itse mutta tällä tavalla kriittinen legitimiteetti oli eh, taattu ja se kyllä toimi ihan hyvin turvallisuus- ja puolustuskysymysten osalta ja eh, tästä meidän kannattaa oppia ja tältä pohjalta jatkaa. En nyt lähemmin analysoi eh, Belgian ja Ranskan kollegojen puheenvuoroja. Haluaisin vain tuoda tässä esiin sen, että Portugalin parlamentti voi tukea heidän kannanottojaan. Ja on tärkeää, että myöskin kansallisen tason valvonta mahdollistetaan silloin, kun puhutaan yhteisestä eh, puolustus- ja yhteisestä turvallisuuspolitiikasta. Valvontaa tarvitaan. Sen tulee olla luonteeltaan jatkuvaa ja nimenomaan kansallisten parlamenttien tulee olla tässä prosessissa mukana. Ja ihan lopuksi vielä toteaisin, että nyt olemme tilanteessa, jossa jäsenmaita on 27 ja ulkoasiain valiokuntien rooli eh, eri maissa saattaa olla erilainen eh, erilainen verrattuna sen roolia puolustusvaliokuntaan esimerkiksi. Puolustusvaliokunnat monesti toimivat melko lailla itsenäisesti, niillä on erilaiset valtuudet eh, kuin esimerkiksi eh, vastaavat e- eurooppalaiset valiokunnat, jotka kosakin puitteissa ovat kokoontuneet. Ja mielestäni tarvittaisiin eh, pysyvää eh, parlamentaarista kokoonpanoa tai jotain eh, Kodakin, Kosakin tyyppistä ehkä näiden laajentamista voitaisiin ajatella. Ja jos tällaiseen ratkaisumalliin mennään, niin meidän on syytä oppia siitä, mitä v, miten VEUssa toimittiin. En tiedä, eikö olisi mahdollista ajatella jopa sen uudelleen aktivoimista jonkinlainen taho mielestäni niin kyllä tarvitaan Euroopan parlamentin ja kansallisten parlamenttien tapaamis- ja keskustelufoorumiksi, kun puhutaan puolustus- ja turvallisuuskysymyksistä. Kiitos. Kiitos, hyvät kollegat. Muistutan teille vielä tästä aikarajasta, jotta kaikki voisivat tänään puhua ennen ruokataukoa. Pyrin, pyrkikää puhumaan vain kolme minuuttia kun minä kyllä käytän tätä puheenjohtajan nuijaa, niin kolme minuuttia on kuluttua umpeen. Pyrin teitä olemaan kurinalaisia. Rova Gomez Euroopan parlamentista, olkaa hyvä. Kiitos paljon. Hyvä puheenjohtaja myös minulle. Tämä on erittäin tärkeä tämä kysymys tällä hetkellä, koska on keskeistä niveltää parlamentaarinen valvonta Euroopan parlamentista kannalta ja kansallisten parlamenttien kannalta ja Lissabonin sopimuksen antamat uudet toimivaltuudet. Olen myös samaa mieltä äh, maanmieheni kanssa ja myös edustaja Arnon kanssa siitä, että meidän pitää ottaa opiksemme siitä, miten VEU on toiminut. Juridiset puitteet ovat ehkä erilaiset, mutta voimme ottaa opiksemme VEUn toiminnasta. Sen takia olenkin sitä mieltä ja tai sanoisin, että minä en ole niin, yksi niistä, jotka Euroopan parlamentissa tässä puolustuspolitiikan ja turvallisuuskysymysten alivalkunnassa sanoisin, että pitäisi olla erilaiset äh, säännöt, pitäisi olla eri valiokunta, ulkoasiainvaliokunnasta. Ehkä tämä on tärkeää tulevaisuudessa, mutta tällä hetkellä ei pitäisi olla näin. Siinä on paljon mieltä, että tämä alivaliokunta jatkaa olemassaoloaan alivaliokuntana ja se on suoraan AFETille alistettu tietyssä mielessä. Se on jatkumo AFETille, koska ö, yhteinen turvallisuus- ja puolustuspolitiikka on yksi monista instrumenteista, kun puhutaan kokonaisvaltaisesta politiikasta ja sen tärkeää on säilyttää tämä yhteen niveltäminen näiden kahden valiokunnan valiokunnalla. Totta kai pitäisi olla joustava tässä niveltämisessä. Se on tärkeää niveltäminen, mutta ei pidä myös unohtaa, että meillä on ihan riittävästi jo tämmöisiä jäykästi toimivia mekanismeja ja myös käytännössääntöjä, jotka ovat liian tiukkoja, jotka sitten käytännössä estävät ehkä kaikenlaisen äh, yhteistyön ja interaktiivisuuden. Kuten täällä edustaja Gören sanoi, COSAC tässä erityistilanteessa voisi eh, johtaa siihen, että meillä tulee jatkossakin olemaan 27 plus 1 yksin puhelua. Eihän tämä nyt hyödytä ketään. Meidän täytyy miettiä, mikä olisi eurooppalaisen talon, tason parlamentaarinen valvonta kansalliselta tasolta katsottuna, mutta meidän täytyy niveltää mm, interaktiivisuus ja tiedonvaihto ja kokemuksen vaihto minä puolan sitä ratkaisuvaihtoa, jota tanskalainen kollega täällä perään kuulutti. Toisin sanoen, tiedon vaihto ja et, ei välttämättä tarvita mitään erityissihteeristöä joka tilanteeseen tässä kriisitilanteessa kansalaisilla on vaikea ymmärtää, minkä takia tuhlataan rahaa taas yhteen sihteeristöön lisää. Meidän pitää vahvistaa Euroopan parlamentin olemassa olevaa sihteeristöä, josta voisi paremmin niveltää toimintaansa kansallisten parlamenttien toimintaan. Sen takia kontaktit ovat hyviä ja meidän täytyy jatkuvasti informoida puolin ja toisin toisiamme. Se, eli näin parantaisimme olemassa olevaa työtoimintaa. toimintaa. Merci. Kiitos. Sen jälkeen herra Bretos, ulkoasian valiokunnan puheenjohtaja Kreikan parlamentista. Kiitos puheenjohtaja. Niin, tehtävät päätökset on tehtävä yksimielisesti silloin, kun puhutaan yhteisestä turvallisuus- ja puolustuspolitiikasta. Ja parlamentin, Euroopan parlamentin rooli tässä on pitkälti vain neuvoa antava. No, hyvä olisi, jos parlamentit saisivat eh, lisävaltuuksia myöskin näissä puolustukseen liittyvissä kysymyksissä, mutta Kreikan parlamentin näkemys puolustuskysymyksissä silloin, kun Kreikan toimista puhutaan, on kyllä ihan merkittävä. Kuuntelin herra Brokin puheenvuoroa ja pitkälti voin hänen näkemyksiinsä yhtyäkin. Ensinnäkin jos nyt hänen puheenvuorossa oikein ymmärsin, niin hän ehdottaisi eh, sitä, että kansallisten parlamenttien eh, puhemiehet ja eh, valiokuntien puheenjohtajat kokoontuisivat silloin, kun päätöksiä tehdään. Mielestäni tämä ei välttämättä huomioisi riittävän hyvin ainakaan Kreikan parlamentin toiveita. Jos yhden valiokunnan puheenjohtajan läsnä silloin, kun näistä tärkeistä kysymyksistä puhutaan. Brok ymmärtääkseni myöskin totesi, että mitään raportointia tai tutkimuksia sihteeristöäkään ei tarvittaisi. No, kuvitelkaa nyt sitten, jos esimerkiksi Euroopan parlamentillakaan ei olisi näitä tahoja esimerkiksi, ei olisi mahdollisuutta laatia mietintöä, ei olisi sihteeristöä. Toimintamme olisi tällöin täysin tehotonta, eli tässä en voi yhtyä herra Prokin näkemyksiin. Ja sitten viitattiin siihen, Eh, mitä on eri eh, instituutioiden tahoilla tehty, mutta on tärkeää, että eh, edistymme mm, nykyisestä. Senaatin edustaja totesi, että tässä töitä on jo kovasti tehty, no niin onkin, mutta on valitettavaa, etteivät kaikkien muiden instituutioiden edustajat ole saaneet kutsua, koska heidän panoksensa olisi myöskin varsin hyödyllinen. Ja ehdotukseni, hyvä puheenjohtaja, olisikin seuraavanlainen. Mielestäni me tarvitsisimme jonkin eh, elimen tahon eh, edustukseltaan eh, tasapainoisen mm, tahon ei meidän tarvitsisi mitään laajaa rakennelmaa kuitenkaan perustaa, eikä tässä kovin suurista kustannuksistakaan näin ollen puhuttaisi, eikä suinkaan varojen tuhlauksesta, koska tämä hanke ei kovinkaan paljon tulisi maksamaan. Mutta tarvitsemme kuitenkin jonkinlaisen komitean raportointimahdollisuuden, koska vain tällä tavalla on käytännössä mahdollisuus voida vaikuttaa yhteisen puolustus- ja turvallisuuspolitiikkaan. Ja mitä budjettiin tulee, mielestäni tässä ei kovinkaan suurista summista puhuta. Ja näin ollen en oikein ymmärrä, mikseivät jäsenmaat voisivat panostaa tähän hankkeeseen. Mielestäni niiden pitäisi, koska muutoin emme saa kyllä viestiämme läpi esimerkiksi jäsenmaissa suuren yleisön tietoisuuteen. Tässä on kommentoitu kovasti asiaa. Kosak oli esillä. No, kyllä kosakkiinkin hyödyntäminen käy päinsä, mutta sen toimintamalli ei ole mielestäni riittävän tehokas. Toimin itse sen puheenjohtajana jonkin aikaa ja mielestäni sen päätöksentekomekanismit olivat varsin heikot. Ja ymmärtääkseni ongelmana tässä on se, että Euroopan parlamentin jäsenet, jotka ovat eh, Kosakin jäseniä, tietysti toivoisivat, että Kosak saisi lisää valtuuksia, mutta me tarvitsisimme mielestäni paremmanlaisen rakenteen kuin mitkä Kosak voi mahdollistaa. Hyvät kollegas, meillä on täällä rajattu aika. Meillä on Täällä on kaikki kansallisten parlamenttien edustajat, jotka ovat paikan päällä, ovat ilmaista halunsa puhua. Heille pitää antaa mahdollisuus puhua, jos he ovat pyytäneet sitä. Kiitos paljon. Tässä meni jo kolme minuuttia herra Forslund ulkoasianvaliokunnan valiokunnasta Ruotsin parlamentista. Olkaa hyvä. Thank you, Chairman. Kiitos puheenjohtaja. Teen parhaani pysyäkseni kolmessa minuutissa. Ensinnäkin haluaisin kiittää Euroopan parlamenttia sen vieraanvaraisuudestaan. Ja toisekseen haluaisin muistuttaa, että yhteisen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan ja YUTPn kohdissa kuusi ja seitsemän päätöksestä, joka tehtiin puhemiesten kokouksessa Tukholmassa sanottiin, ottaen huomioon yhteisen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan erityinen rooli, samoin kuin kansallisten parlamenttien vaikutus Euroopan unioniin, puhemiehet painottivat, miten tärkeää on, että kansallisilla parlamenteilla on selkeä rooli yhteisessä turvallisuus- ja politiikassa, samoin kuin YUTPssä. Kohta seitsemän puhemiehet pyytivät, että tuleva EUn puheenjohtajakausi ottaisi käsiteltäväksi tämän koko asian. Tavoitteena se, että saataisiin aikaan sopimus seuraavassa puhemieskonferenssissa. Sitaatti päättyy. Tällä me haluaisimme vain tuoda esiin uudelleen sen, että puhemiehet painottivat kansallisten parlamenttien erityistä asemaa valvonnassa ja olemme kiitollisia siitä, että EU-puheenjohtajamaa vie eteenpäin keskustelua tältä pohjalta. Ottaen huomioon Viron, Liettuan ja yhdistyneen kuningaskunnan mielipide. Olemme samaa mieltä sen kanssa, että pitäisi olla yksi tällainen elin ja se olisi kansallisten parlamenttien ohjaamaa Tämä sanottua, niin huomioimme sen, mitä Euroopan parlamentti on sanonut tai liittyen parlamentaariseen valvontaan yhteisessä turvallisuus- ja puolustuspolitiikassa ja se, että parlamentilla olisi kaikki se informaatio, mitä tarvitaan tällaiseen valvontaan. Huomioimme myös, että Euroopan parlamentti on sekä COFAKissa että Kodakissa edustettuna ja että pidämme hyvänä Euroopan parlamentin osallistumista näissä puitteissa. Kiitos. Loistavaa kurinalaisuutta. Te olitte ensimmäinen, joka pitäytyi kolmessa minuutissa. Edustaja Tannock Euroopan parlamentista, olkaa hyvä. No niin, Brokin mietintö ulkoasunhallinnon perustamisesta Euroopan parlamentin kannalta katsottuna oli ilman muuta hyvä. Kriisin aikana eh, nämä Lissabonin jälkeiset asiat jäivät hieman unholaan ja tämäkin parlamentti, mitä tulee tuolloisen tyhjön eh, katsottiin, että oli tärkeää saada konsultaatioikeuksia ja sopimusoikeuksiakin, niin kuin Brock mainitsi, eli on kuultava kaikkia tahoja ennen kuin tehdään päätöksiä. Enkä usko, että useimmilla karlansallisilla parlamentilla tällaiset oikeudet ovat. Ja oma ryhmämme nyt lähtee liikkeelle siitä, että kansallishallitukset ja parlamentit ovat kuitenkin tärkeitä, kun yhteistä turvallisuuspolitiikkaa kehitellään unionissa sillä vain kansalliset parlamentaarikot voivat jotenkin vaikuttaa ja eh, eh, maansa puolestahan sotilas kuolee eikä jon puolesta. Ja EUn eh, jälkeinen menettely, mitä tulee parlamentaarisiin kokoonpanoihin, niin voin tässä yhtyä herra Volterin kollegani puheenvuoroon. Tarvitaan uutta formaattia, jotta parlamentaarinen valvonta voi toteutua jatkossakin. Mitä tulee budjettivalvontaan, eh, sitäkin on tarkasteltava. Ja EU-budjetistahan nämä eh, hankkeet rahoitetaan, ja tämä saattaa tietysti vaikeuttaa kansallisten parlamenttien budjettivalvontaa. Ja siviilihan, eh, siviilioperaatioitahan on suurin osa näistä hankkeista. Nyt tarvitaan uudenlaista, um, uudenlaista kansallisten parlamentaarikkojen europarlamentaarikkojen välistä yhteistyötä, ei tällaista puolivuosittain tapahtuu sallittua eh, kokousten järjestämistä. Kun tarkastellaan UTPT ja eh, turvallisuus- ja puolustuspolitiikkaa, niin ne eh, nyt on pidetty erillään, niin tiedän, onko se järkevää, koska ne kuitenkin sivuavat läheisesti toisiaan. Ehdottaisin sopivaa suhdetta siitä, ketkä asioita käsittelevät en tiedä, yhteispuheenjohtajuus se voisi olla yksi mahdollisuus. Tulisi myöskin ehkä huomioida parlamenttien koot. Siitä voidaan keskustella. Sihteeristö voitaisiin hoitaa kansallisen parlamenttien budjeteista. Ja ehkä eu neuvostoa olisi hyvä täällä myöskin kuulla ja ad hoc-pohjainen kierto järjestää sitten kansallisten parlamenttien osalta. Maamme alahuone kokouksessa oli kuusi parlamentaaria, parlamentteja, mutta tilanne saattaisi johtaa siihen, että tietyt edustajat eivät koskaan voisi osallistua tämän tyyppisiin edustustehtäviin. Kuitenkin Alahuoneen pieni valtuuskunta vähän aikaa sitten oli täällä vieraana. Käytiin varsin suoria keskusteluja asioista ja pitkälti nämäkin henkilöt edustivat samaa kantaa, jota itse ajan. Ja eräs euroskeptikkomme totesi, että tarvitaan myöskin euroedustajia, koska vain he ymmärtävät eh, näiden EU-asioiden monimutkaiset käänteet. Merci. Kiitos paljon. Annan nyt puheenvuoro herra Dödekerille, joka on varapuheenjohtajana Belgian senaatissa ulkoasiavaliokunnassa. Kiitos puheenjohtaja, hyvät kollegat, kiitos tälle aliavaliokunnalle, että se osallistui tämän, tämän tapaamisen järjestämiseen, koska tämä on mielestäni varsin keskeinen ja tärkeä. Me kokoonnumme olosuhteissa tänä päivänä, jotka ovat kiinteästi sidoksissa EUn kehityskulkuun Lissabonin sopimuksen hyväksymisen myötä, joka itse joka itsessään muutti jo Brysselin sopimusta, mikä olisi todella valitettavaa, olisi se, että se, minkä me miellämme tai minkä me arvioimme olevan edistystä eurooppalaisessa rakentamisessa. Eli Lissabonin sopimus on edistysaskel. Olisi valitettavaa, jos se synnyttäisi lisädemokratiavajetta niinkin tärkeässä kysymyksessä kuin on... Öö, puolustus ja turvallisuus. Ja minä pelkään pahoin, että näin voi käydä ja näin tulee käymään, jos me jatkossakin jatkamme tällaista toimielinten välistä kilpailuttamista yhtäältä Euroopan parlamentaarikot ja kansalliset parlamentaarikot toisaalla. Kuultuani edustaja Brokia, kun, kun kuulin, että siviilioperaatiot ovat monilukuisampia kuin sotilastoimenpiteet, eihän se vähennä yhtään näiden sotilaallisten operaatioiden traagista ja vastuullista puolta ja myöskin kuinka paljon pitäisi kasvattaa vastuuta kansallisissa parlamenteissa, koska he joutuvat lähettämään sinne miehiä sotaan. Mutta meidän pitäisi olla hyödyllisiä kaikille. VUn, joka lakkautetaan piakkoin, on palvellut varsin merkittävässä määrin kaikkia kansallisia parlamentteja, jotka ovat olleet kiinnostuneet näistä asioista jo 60 vuoden ajan. Ja siinä he ovat saaneet todella eurooppalaisen vision läpiviedyksi turvallisuuskysymyksistä ja nousivat pois näistä raameista, jossa ajateltiin vain yhden kansallisen vinkkelin näkö, vinkkel, tai vinkkelistä. Ja näin ollen on voitu luoda jonkunlainen perusta yhteiselle turvallisuus- ja puolustus- ja ulkopolitiikalle. Ja se on ollut hyödyllistä. Tuolloin se ei ehkä ollutkaan niin hyödyllistä. Minä vetoan nyt tässä sopimukseen. Sopimus sanoo artiklassa 9, että Euroopan parlamentti ja kansalliset parlamentit määrittelevät yhdessä yhteistyön luonteen. Ensimmäinen kohta siinä artikla 10 sanoo, että yhdessä ne voivat perustaa konferensseja tai aivan erityistoimielimiä, jotka keskittyvät niihin erityiskysymyksiin, jotka ne ovat yhdessä kokeneet tärkeiksi. Minä käännyn teidän puoleen, käännyn teidän kaikkien puoleen Euroopan parlamentista ja kansallista parlamentista, että sovellatte, toteutatte tätä sopimusta ja päätätte hyvin, missä tullaan tekemään yhteistyötä. Niin ja miten järjestetään tämä pysyvä interparlamentaarinen konferenssi meidän täytyy kuulla joka vuosi, saada jonkunlainen joka vuosi raportti neuvostolta tästä kysymyksestä. Meidän pitää käydä vuoropuhelu myös neuvoston kanssa. Ja olen aivan vakuuttunut, voisin jopa väittää, että jos me perustamme tällaisen yhteisen interparlamentaarisen toimielimen yleiskokouksen, niin varmasti me siinä voitamme kaikki. Me voitamme kaikki siinä informaatiokysymyksessä. Euroopan parlamentti on silloin voittajana. Silloin meidän puolemme tuleva, pakeillemme tulevat kaikki mutta jos ne eivät tule tänne alivaliokunnan puoleen, ne tulevat AFET ulkoasianvaliokunnan puoleen, Eli silloin meidän kannattaa tehdä näin. Yhdistäkäämme voimamme, jotta voisimme perustaa tämän pysyvän interparlamentaarisen konferenssin. Ei se vaadi paljon paljon välineitä. Paikka on olemassa, sihteeristö on olemassa, raamit, puitteet ovat olemassa. Meidän pitää vain saada heidät kaikki tekemään työtä yhteydessä. Meillä on poliittiset, sotilaalliset komiteat, rakennelmat jo valmiiksi. Kyllä me voisimme silloin taata kaikille kansalaisille kansallisille parlamentaarikoille silloin, kun ne päättävät lähettää ihmisiä, kun ne päättävät puolustusbudjetista ja päättävät lähettää joukkoja jonnekin, niin heillä on myös jonkinlainen kattavampi näkemys koko kokonaisuudesta. Kiitos. Nyt edustaja Salolainen, Suomen parlamentin ulkoasianvaliokunnan jäsen. Thank you, Mr. Chairman. Uh, let me first of all... Kiitos puheenjohtaja. Ensin haluaisin aloittaa kiittämällä Brokkia ja Dykarmia heidän hyvin eh, informatiivisista esittelyistään. Meidän täytyy todellakin nyt miettiä ja päättää, miten viedä eteenpäin vuoropuhelua ulko- ja yhteisestä turvallisuus- ja puolustuspolitiikasta Euroopan tasolla. Suomelle yhteinen turvallisuus- ja puolustuspolitiikka on erityisen tärkeää. Ja varmaankin myös eh, tilanne on sama muissa ei-NATO-maissa. Suomessa meillä on hyvin toimiva parlamentaarinen valvontajärjestelmä, joka perustuu meidän perustuslakiimme. Ja haluaisinkin sanoa, että fokuksen täytyy olla siinä, että vahvistetaan kansallista tasoa ja valvontaa siellä, jossa se on tehokkainta. Toisaalta olemme samaa mieltä siitä, että kansalliset parlamentit, niiden täytyy jatkaa vuoropuheluaan Euroopan tasolla yhteisestä turvallisuus- ja puolustuspolitiikasta tämä ponnistelun tulisi tavallaan antaa lisäarvoa kansallisen tason työlle. Miksi sitten kansallisten parlamenttien pitäisi olla johdossa tässä vuoropuhelussa? No, myös parlamentin rooli on tärkeää ja on tärkeää huolehtia sitä, että saamme aikaan joustavaa, rake, joustavan rakenteen, joka mahdollistaisi ei-EU-jäsenmaiden osallistuminen tähän vuoropuheluun. Tämä oli mahdollista VEUssa ja meidän pitäisi huolehtia tästä näkökulmasta myös jatkotyössä. Meidän täytyy myös miettiä tarkkaan, miten vahvistaa eurooppalaista turvallisuutta ja puolustuspolitiikkaa ilman, että me saamme aikaan päällekkäisyyttä esimerkiksi Naton kanssa – Vaikuttaa siltä, että kaikkein tehokkain ja kustannustehokkain keino eteenpäin olisi miettiä sitä, millä tavalla ulko- ja puolustusvaliokuntien puheenjohtajien kokoustamista voitaisiin kehitellä eteenpäin. Minulla on yksi hyvin tärkeä kysymys. Koska tarvitsemme avoimuutta ja selkeyttä, niin missä nyt vastuu on näiden ajatusten edelleen kehittämisestä ja koska tehdään päätökset tästä mahdollisesta uudesta elimestä. Suomen kanta on siis se, että tällä parlamentaarisella yhteistyöllä pitäisi olla lisäarvoa. Osallistuminen ei saisi perustua maan suuruuteen. Fokus pitäisi olla kourin tuntuvissa tuloksissa, todellisessa keskustelussa sekä myös ei-EU-jäsenten osallistuminen, kustannustehokkuus, pragmaattisuus, äh, liikahallinnon välttäminen ja nopeiden päätösten tekeminen. Kiitos. Kiitos paljon, edustaja Reuters. Sen jälkeen, olkaa hyvä. Niin, mitä tulee parlamentaarisen valvontaan, on katsottava, missä valtuudet ovat. Ne eivät kuulu kiertävälle puheenjohtajalle, vaan pysyvälle neuvoston puheenjohtajuudelle. Ja äh, ulkoasiain neuvostoministerille. Kosak-tapainen ratkaisu lähtisi liikkeelle siitä olettamuksesta, että kiertävä puheenjohtajuus, sillä olisi merkitystä edelleenkin. Paljonhan se kossakin tyyppisessä ratkaisussa eh, eh, tekikin, mm, kun puhuttiin Euroopan parlamentin edustuksesta. Mutta jos nyt tarkastellaan Euroopan parlamentin eh, roolia, niin on tärkeää, että toimitaan siten, että kuitenkin huomioidaan Lissabonin sopimuksen linjaukset, koska siinä hallitusten välistä päätöstentekoprosessia e, e, turvallisuus- ja ulkopoliittisen kysymysten yhteydessä täydennetään e, yhteisölähestymistavalla. Catherine Ashton ja komissio nyt voivat myöskin tehdä ehdotuksia ja neuvosto sitten voi määrä äänen enemmistöllä päättää näistä ehdotuksista. Tämä meidän on syytä hyvin ymmärtää. Ehkä kaikki kollegat eivät ole tätä seikkaa huomanneet. Tässä on kolmesta erilaisesta parlamentaarisesta funktiosta kyse. Ensinnäkin erillinen eh, niin sanottu historiallinen kansallisten parlamenttien rooli, jota kaikki tietysti kunnioitamme. Se on ihan erillinen asia. Sitten uusi erillinen eh, Euroopan parlamentin rooli, joka on tehokkaasti myöskin eh, täytäntöön ja toteutettava. Ja sitten kolmas aspekti on tämä yhteinen yhteistyötyyppinen toiminto, jonka pohjalta hahmotellaan sitä e, ja niitä kysymyksiä, jotka ovat e, yhteisiä kaikille jäsenmaille silloin, kun puhutaan turvallisuuteen liittyvistä kysymyksistä Euroopassa. Ja parlament parlamenttien välisessä yhteistyössä sitten meidän tehtävämme on ensinnäkin tutkia, mitä ovat nämä yhteiset intressit, edut ja miten sitten sekä poliittisesti kuin myöskin taloudellisesti voidaan operatiivisesti toteuttaa tehdyt päätökset jotka ovat pohjautuneet yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikkaan ja puolustus- ja turvallisuuspolitiikkaan. Eli tältä pohjalta on tarkasteltava sitä, miten halutaan järjestää parlamentin välinen yhteistyö tulevaisuudessa. Kiitos. Sen jälkeen edustaja Fronzolidza Romanian parlamentista. Olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Niin, hyvät naiset ja herrat. Yhteinen turvallisuus ja puolustuspolitiikka samoin kuin UTP on hyvin tärkeää meille, jos me ajattelemme sitä, miten voisimme välttää demokraattista vajetta. Tärkeää olisi se, että EUlla olisi tässä politiikan muovaajan rooli ja kansallisilla parlamenteilla olisi sitten selkeät valtuudet kun tehdään päätöksiä yhteisestä turvallisuus- ja puolustuspolitiikasta ja YUTPstä. Vain tekemällä yhteistyötä Euroopan parlamentilla ja kansallisilla parlamenteilla voi olla tärkeä rooli, kun luodaan legitimiteettiä yhteiselle turvallisuus- ja puolustuspolitiikalle. Hyvät naiset ja herrat, yksi herkistä aiheista on luonnollisestikin eh, VEUn eh, tulevaisuus ja ratkaisu. Yhtäältä VEUn tavallaan äh, muuttaminen, yhteistyö siirtyminen tavallaan pois siitä, mikä se on, mutta tavallaan yhteistyöhön parlamenttien välille, niin se saattaisi vahvistaa tilannetta. Toisaalta VEUlla ei ole ollut mitään suuria toimivaltuuksia, mutta siltikin tärkeä rooli. Sen vuoksi me tarvitsemme uutta erityistä mekanismia. Ja tässä meillä on jo COSAC esimerkiksi. jossa voidaan käsitellä näitä turvallisuuspoliittisia kysymyksiä. Tai että olisi joku kosakin kaltainen elin, joka korvaisi sitten edellisen. Lissabonin sopimus on tärkeä perusta, mutta neuvosto, parlamentti ja kansalliset parlamentit ovat ne tahot, joiden tulee päättää oikeista välineistä niin, että tästä ei tule pelkkä paperitiikeri. Hyvät naiset herrat, paljon on vielä tehtävää. Kuten te tiedätte, jäsenvaltiolla on täydet päätösvaltuudet turvallisuuspolitiikassa ja sen vuoksi kansallisilla parlamenteilla on kaikkein paras mahdollisuus vaikuttaa päätöksiin omissa kotimaissa. Lissabonin sopimuksen perusteella me kykenemme viemään tätä nykyistä mekanismia eteenpäin – parlamenttien välisyyden ei enää pitäisi olla pelkkä tällainen muodollisuus, vaan sen pitäisi olla todellinen väline tehdä yhteistyötä. Merci. Kiitos paljon. Lord Roper, Iso-Britannian ylähuoneesta. Kiitos. Aluksi sanoisin, että on tärkeää, että tämän tyyppinen kokous täällä mm, järjestetään. Se on jatkoa. Kova, tai kovak, kosakovat tulossa ja Tukholmassa kokoonnuttiin toukokuussa. Ja ensi toukokuussa sitten saadaan myöskin puhujia tänne Brysselin. Alahuoneen kollegan puheenvuoron voin pitkälti yhtyä, vaikka jotain erojakin näkemyksissä on, mutta ylähuone on laatinut asiakirjan tästä aiheesta ja on erittäin tärkeää, että lähdemme liikkeelle Lissabonin sopimuksen pöytäkirjan yksi pöytäkirjasta kymmenen, koska siinä sanotaan, että COSAC voi järjestää parlamentaarien välisiä eh, foorumeita, kun käsitellään ulko- ja turvallisuuspolitiikan liittyviä kysymyksiä. Artikla 9 ei kumoa eh, tätä pöytäkirjaa kymmenessä kohtaa yksi, se on muistettava, mutta niin kuin tänäänkin selvää on, että on tärkeää käydä Euroopan parlamentissa myöskin hyvää keskustelua ja Kofakin ja Kodakin pohjalta on syytä jatkaa mielestäni luoda rakenne, jossa olisi vaikka kuusi jäsentä kustakin parlamentista, eri puolueista ja joskus ehkä myös ähm, Euroopan parlamentin valiokunnan edustajia, niin kuin Tanskan edustaja esitti. Ja olisi pidettävä huoli myös siitä, että Euroopan parlamentti. Ja niin kuin kollegani tänään totesikin, eh, jos kuusi on ongelma, no yksi poliittinen ryhmä, eh, se on tietysti mahdollisuus, jota tulee voida tarkastella, mutta emme halua mitään raskasta rakennetta. Parlamenteilla tai jäsenmailla ei ole varaa tämän tyyppisiin hankkeisiin nykytilanteessa. Ja ne, jotka toivoisivat eh, hyvän jatkuvan sihteeristön, en tiedä voisiko se olla mahdollista. Ja lopuksi vielä toteaisin, että tämän tyyppisen rakenteen hyötynä voisi olla se, hyödyt eivät välttämättä liittyisi eh, suoriin raportteihin, vaan vaikutukset olisivat pikemminkin välillisiä. Eh, johtaisi siihen, että kansallisten parlamenttien eh, ihmiset, jotka valvontaa toteuttavat, ovat paremmin asioista tietoisia ja voivat hoitaa paremmin omat työnsä. Kiitos. Kiitos paljon, edustaja Gualtieri. arvoisa Kiitos On ihan selvää ja täällä käyty keskustelu osoittaa sen, että nyt ollaan ihan uudenlaisessa tilanteessa. Ja se omalta osaltaan vaatii eh, myöskin, että pystymme keksimään uudenlaisia ratkaisumalleja ja meidän on ymmärrettävä toistemme tarpeita. On ihan selvää, että Kansallisten parlamenttien rooli on tärkeä, kun puhutaan kysymyksistä, jotka joihin liittyvät päätökset tehdään Euroopan neuvostotasolla. Ja tärkeää on, että parlamentti, Euroopan parlamentti saa tiedon näistä asioista ja on ymmärrettävä myöskin se, että ettei uusi eurooppalainen rakennelma millään tavalla pois kansallisten parlamenttien roolia, vaan tällä pyritään vain vahvistamaan eh, demokratiaa eh, ja parlamentaarista demokratiaa Euroopassa. Nimenomaan eh, lisätä tämän aspektin merkitystä. Tämä on tärkeää, kun ajatellaan tulevia Euroopan rakenteita. Toisaalta kansallisten parlamenttien käyttäjien on myöskin ymmärrettävä, että YTP eh, on asia, joka ei kuulu kansallisille eh, hallitukselle, vaan se on Euroopan unionin alainen asia. Ja Euroopan unionissa toimielimet, eh, neuvosto, Euroopan neuvosto, komissio ja Euroopan parlamentti toimivat. Euroopan parlamentti on Euroopan unionin parlamentaarinen elin, joka suoraan edustaa Euroopan kansalaisia. Ja juuri siksi eh, Lissabonin sopimus painottaa kyllä eh, kansallisten parlamenttien roolia eh, tietyissä kysymyksissä. Niille annetaan ihan uudenlaisiakin valtuuksia ja niitä annetaan siis Euroopan parlamentille Lissabonin sopimuksen myötä ja parlamentaarisen valvonnan osalta varsinkin näin on. Päätökset, joita tehdään Eurooppa-neuvostossa uuden sopimuksen myötä, ovat tärkeitä, mutta myöskin valvonta on tärkeää, jos halutaan tuota, taata demokraattinen legitimiteetti toiminnalle, mutta tämä asia on hieman toisenlainen kuin jos ajateltaisiin, että tarvittaisiin ihan uudenlaisen rakenteen, uudenlaisen parlamentaarisen kokoonpanon perustaminen. Tätä ei Lissabonin sopimus edellytä. Ja niin kuin monet kollegat jo esiin toivat, kannattaa muistaa se, että Euroopan parlamentilla on tärkeitä vastuualueita myöskin valvonnan osalta silloin, kun puhutaan YTPstä. Esimerkiksi artikla 37 näin sanoo. Tanok tässä viittasikin eh, jo siihen, että eh, talousarviovastuu jää eh, siviilihankkeissa ja myöskin hallinnollisissa kysymyksissä Euroopan parlamentille. Eli tässä on nyt ollaan uudessa tilanteessa ja on kaksi vaihtoehtoa, eli joko on, että ei ymmärretä missä mennään ja jokainen sitten eh, jatkaa omalla tavallaan, mutta toinen vaihtoehto on, että mietitään miltä pohjalta parlamentin välinen yhteistyö toimisi tulevaisuudessa, mutta tässä on myöskin huomioitava eri instituutiot eli kansallisen tahon instituutiot ja myöskin toisaalta sitten EUn instituutiot. Mitään uutta sihteeristöä mielestäni tässä ei kuitenkaan tarvittaisi, vaan on mietittävä, miten jakaa eh, valvontatoimet silloin, kun puhutaan yhteisestä puolustus- ja turvallisuuspolitiikasta. Ja tässä kannattaa nimenomaan lähteä liikkeelle eh, vuoropuhelusta eri parlamenttien välillä lähemmin voimme tietysti tästä vielä keskustella myöhemmässä vaiheessa. Kiitos paljon edustaja Zugarski Bulgarian parlamentista. Olkaa hyvä. Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа. Hyvät naiset ja herrat, kiitos tästä mahdollisuudesta osallistua tähän vuoropuheluun. Olen hyvin tietoinen siitä, että että lounasaika on jo alkanut. Ja ihmisten keskittymiskyky on varmaankin herpaantunut, joten koitan nyt rajoittautua tähän kolmeen minuuttiin. Puolustuspolitiikka on kaikkein vähin vähiten yhteinen YUTPssä. Jäsenvaltiot voivat päättää, kuinka paljon suverenisuutta he haluavat käyttää. Euroopan unionilla ei ole aseistettuja joukkoja. Jos olisi, niin se kuuluisi kansallisten parlamenttien valvonnan alaisuuteen. Me puhumme parlamentin valvonnasta. No, mitä parlamenttien, parlamentaarinen valvonta merkitsee kansallisille parlamenteille? Tätä parlamentaarista valvontaa ei ole harmonisoitu eikä se voi olla universaalista. Ja sen vuoksi me tarvitsemme parlamentaarista valvontaa, joka ottaa huomioon poliittisen monimuotoisuuden ja eroavaisuuden – ja tämä kaikki pitäisi ottaa huomioon, nimittäin se, että parlamenteissa itsessäänkin on hyvin paljon monimuotoisuutta. On hyvä, että ulkosuhdehallinnon perustaminen vie paljon aikaa ja voisimme käyttää tämän ajan hyväksemme muotoilemalla yhteistä turvallisuus- ja puolustuspolitiikkaa. Diplomaatit, kun he astuvat virkaansa, heillä on sitten toivon mukaan selkeästi määritelty politiikan suuntaviivat. No tätä politiikkaa ei voida kuitenkaan harjoittaa ilman parlamentaarista valvontaa, ja sen vuoksi vetoaisin erityisesti kansallisten parlament, kansallisiin parlamentaarikkoihin, jotta he nopeuttaisivat keskustelua kansallisissa parlamenteissaan, että unionissa löydettäisiin molemminpuolisesti hyväksytty mekanismi parlamentaarisesta valvonnasta jossa kansalliset parlamentit voivat myös osoittaa sitoumuksensa. Omiru, Edustaja Omiru, Kyproksen edustaja. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ανταποκρίνομαι στην έκκλησή σας. puheenjohtaja. Niin, puhun lyhyesti niin kuin toivoitte. Eli pari lyhyttä huomiota vain. Lissabonin sopimushan tarjoaa uudet mahdollisuudet yhteisen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan ja yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan kehittämiselle – Ehkäpä nyt hieman selvennän asiaa. Jos Euroopan unioni haluaa kansainvälisesti tarkastellen kohentaa profiiliaan, niin sen tulee näitä mm, politiikkoja parantaa ja kehittää edelleen. Ja tämän lisäksi toteaisin, että tärkeä ennakkoedellytys liittyy siihen, että parlamentaarinen valvonta on mahdollinen YTPPn ja YTPn osalta. Tämä on äärimmäisen tärkeää. Tällainen valvonta ei onnistu ilman kansallisten parlamenttien tukea ja siksi tarvitaan ratkaisuja, joissa voidaan mahdollistaa parlamenttien välinen yhteydenpito. Ja tässä yhteydessä myöskin Euroopan parlamentin rooli on merkittävä mutta emme saa unohtaa kuitenkaan kansallisten parlamenttien roolia, kun ne omia oman maan toimia valvovat ja sitten budjetin osalta on Euroopan parlamentin rooli merkittävä. Eurooppalainen ulottuvuus, silloin kun se tulee kyseeseen, on Euroopan parlamentin roolilla merkitystä – mutta on myöskin tärkeää, että se on yhteydessä vastaaviin valiokuntiin myös kansallisissa parlamenteissa. Ja katsoisin, että tarvitsemme jonkinlaisen valtioiden välisen ja parlamenttien välisen ulottuvuuden tässä yhteydessä. Kuultuani nyt kollegoiden kommentteja aikaisempien keskustelujen yhteydessä, kun käsiteltiin Kyproksen mm, tilannetta ja esiin tuotiin, että eh, tämä ongelma saattaa hankaloittaa myös EUn ja Naton välistä yhteistyötä. Kyproksen kollegani tässä hyvin toi esiin eh, Kyproksen näkemykset tähän asiaan. Toteaisin omalta osaltani, että ei riitä, eh, jos suhtaudumme teoreettisesti tähän asiaan ja esitämme teoreettisella tasolla toiveitamme, vaan meidän on kannuttava myöskin vastuu asiassa ei myöskään, ei pelkästään Kyprosten, Kyproksen kannalta katsottuna, vaan myöskin EU-kannalta, EU-kannalta katsottuna, koska tässä esimerkiksi kansainvälinen kauppa tulee kuvan mukaan. ja tämä on erittäin tärkeää. Kiitos paljon, mutta me olemme jo myöhässä. Ei tämä oli vain mennä lounaan takia, koska meillä on tulkit, jotka tekevät meille työtä hyvin lukuisina, ovat lupautuneet olemaan hieman yliaikaa. Me haluamme myös kunnioittaa heidän työaikojansa. Ja teidän täytyy keskittyä puheenvuorossanne herra Singeris, Liettuan eduskunnan. Eh. Minä haluaisin myös kiittää ystävämme, herra Brokkia. Hyvät kollega, kiitämme sinua, sinun äh, arvojärjestelmästäsi. Ja sitä, että me haluamme puolustaa myös arvoja. Eihän tässä ole kysymys vain vain mantereesta, vaan meidän mantereellamme on, on historia, kaksi maailmansotaa. Ja koko tämä arvojärjestelmä, joka tarkoittaa... Tässä on kysymys siitä, että suojelemme arvojärjestelmää. Meillä on kolme valiokuntaa, josta olemme tehneet ehdotuksia. Ja kysymys on sitä, että tämä kofa voitaisiin vaikka muuttaa Kovdakiksi. Ja kysymys olisi tällaisesta puolustus, yhteisestä turvallisuus- ja puolustuspolitiikasta. Se voisi tapa, tavata kaksi kertaa vuodessa. Tämä olisi mielestämme hyvin rationaalinen tapa hoitaa tätä parlamentaarista valvontaa. Ja siellä voisi olla mukana Naton pääsihteeri. Ja sitten sieltä voisi olla Natosta muitakin ihmisiä mukana keskustelemassa. Silloin me voisimme paremmin, paremmin toteuttaa omia budjettejamme. Meidän täytyy vaihtaa informaatiota keskenämme. Ja välillä, mikä ei aina ole kauhean suosittua, puolustaa puolustusbudjetteja. PP-ryhmästä ihan lyhyesti ja sitten puheenvuoro. Niin, kansallisten parlamentin edustajien pelko ilmeisesti liittyy siihen, että tämä VUsta saatu hyöty nyt sitten kadotetaan. Tätähän emme toivo. Ja vastauksen tulisi olla herra Brokkin avauspuheenvuorossaan jo totesi, että tärkeää, että säännöllisin väliajoin tapaamme ja aiheena konkreettiset asiat, eivät mitkään juhlakokoukset. Ja tällä tavalla mahdollistuu se, että esimerkiksi voisimme ottaa käsittelyn konkreettisen eh, mission jonnekin ja eh, EU-parlamentti voisi sitten näistä siviiliasioista eh, esittää suostumuksia budjetin osalta ja sitten taas kansalliset parlamentit, mitä tulee sotilaallisen osioon. Eli ihan konkreettisesti voisimme käydä läpi näitä kysymyksiä ja tarkastella, mikä mielestämme voidaan toteuttaa ja mitä ei. Mutta Mielestäni ei voida ajatella, että näiden kahden legitimiteetin välillä, eli kansallisen ja eurooppalaisen, eh, otettaisiin mukaan vielä kolmas taho, koska emme voi sitoa mm, toisiinsa näitä eh, legitimiteettejä. Eh, Britannian parlamentti esimerkiksi ei ole eh, VU-kokouksen osalta esittänyt yksi mielestä sitovaa hyväksyntää, vaan pelkästään tässä lähdettiin liikkeelle siitä, mitä Britannian parlamentti asiasta on mieltä. Eli legitimiteetti on asia, joka on kansallinen eikä mikään lisäkokoonpano tai foorumi, joka voitaisiin tässä käyttöön ottaa parantaa. Niinpä toivoisinkin, että lähestymistapa, eh, jota herra Brook tässä esitti, että tapaamme toisemme säännöllisin väliajoin käsitelläksemme konkreettisia kysymyksiä ja sihteeristötoiveen osalta uskoisin, että Euroopan parlamentti tässä tarjoaa hyvät mahdollisuudet ja kansallisilla parlamentin edustajillahan on myöskin täällä Brysselissä omat kansalliset toimistonsa ja kansallisten toimistojen edustajat varmasti voivat olla meidän hallintorakenteihimme yhteydessä, jotta kokousten valmisteluasiat saadaan hyvin hoidettua. Kiitos. Merci, Elmar, pour la... No niin, Elmar, jos vielä loppuyhteenvedon saisimme ihan pikaisesti. Kiitos, kiitokset kaikista näistä ehdotuksista, joiden pohjalta yksi asia on käynyt minulle selväksi. Se, mitä kollega Gaaler tässä sanoi, oli ihan oikein. Jokaisen täytyy huolehtia omista eduistaan omalla maaperällään ei sitä voida antaa millekään toimielimelle. Kun jos oltaisiin haluttu oma parlamentti YUTPlle, niin sellainen olisi sitten ollutkin. Ja silloin, kun puhutaan yhteistyöstä, se ei merkitse valvontaa, vaan se merkitsee ajatusten vaihtoa. Ja näin siinä pöytäkirjassa sanotaan. Se on tärkeää. Joku täällä sanoi, että äh, VEUn äh, soihtu on annettava eteenpäin. Mutta en minä näe täällä mitään soihtua. Jokainen parlamentti tulee äh, valvomaan omia oikeuksiansa, omien perustus, omien perustuslakiensa ja Lissabonin sopimuksen pohjalta. Se, mitä meidän ehkä pitäisi yrittää tehdä, joku kollega täällä sanoi, että meillä on suuri demokratian aukko Lissabonin sopimuksessa. No en minä näe mitään sellaista aukkoa. Euroopan parlamentin puolelta meidän pitäisi ehkäpä lähettää teille jonkinnäköinen paperi siitä, että me olemme, kunhan olemme tutkineet, että missä vastuualueet ovat ja mitä mahdollisia aukkoja tai muita on. Voihan olla, että olen tässä väärässä meidän pitäisi puhua tästä. Jos me todellakin löydämme tällaisen aukon tai porsaanreiän, niin se täytyy tukkia. Mutta kukaan ei ole tähän mennessä konkreettisesti sanonut, että missä tämä aukko on. Ja minusta tuntuu, että tämä ei olekaan tie, ei ole tietoisia siitä, mitä oikeuksia esimerkiksi Euroopan parlamentti sai Lissabonin sopimuksen mukaan ja mitä oikeuksia meni ö, ulkosuhdehallinnolle. No, Tämä asia pitää tutkia. No sitten täällä on tehty ehdotuksia Kosakista. Kosakissa ovat edustettuna Eurooppa-valiokunnat, eivät ulkoasioiden valiokunnat eikä puolustusvaliokunnat. Muilta osin ajatella niitä toimivaltuuksia, mitä meillä tietyillä alueilla on, niin en tiedä, onko tässä nyt kyse siitä, että meillä on Euroopan parlamentti yhdellä puolella ja kansalliset parlamentit toisella puolella, ja miten tämä sitten muodollisesti hoidettaisiin niin, että Euroopan parlamentti siirtyisi toiselle puolelle. Tätä, tätä ei ole selkeästi määritelty Lissabonin sopimuksessa. Ja tällaisia asioita täytyy tarkastella. Ja kun tehdään päätöksiä, voiko sitten jokainen parlamentti, jonka toimivaltuuksiin tämä koskee, esittää veto-oikeuden vai pitääkö kaiken olla